Dear colleagues, Hyvät kollegat, olkaa hyvät ja istuutukaa. Haluaisin tässä yhteydessä toivottaa tervetulleeksi Daniel Nuin, joka on EKPn valvontaelimen puheenjohtaja. Yhteisen valvontamekanismin yhteydessä luotiin EKPn valvontaelin. Nyt on vuorossa vuoden 2016 toinen sääntömääräinen kuuleminen valvontaelimen puheenjohtajan kanssa. Tästä on sovittu SSM-asetuksessa sekä toimintavälisessä sopimuksessa. Uskon, että meillä tulee olemaan erittäin avointa ja mielenkiintoista vuoropuhelua toimijoiden kesken. Kiitos tästä jo etukäteen. Tänään arvostaisin, mikäli se sai saada ajantosaisen kertomuksen pankkialan tilanteesta ja pankkivalvonnan tilanteesta – sen jälkeen, kun stressitestejä on tehty ja SREP-asiaa on tarkasteltu ja järjestelmättömiä lainoja. Ja haluaisin kuulla myöskin, mitä Baselin komiteassa viime aikoina on keskusteltu pankkiin liittyvistä asioista. Huomennahan pankkialaa koskeva päätösasema hyväksytään, on hienoa, että voimme tästä Banking Book-kysymyksestä keskustella teidän kanssanne. Keskustelu on erittäin tervetullut. Nyt annan teille puheenvuoron. Voitte pitää alustuspuheenvuoron ja sitten meillä on tavanomainen kysymys- ja vastauskierros. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Arvon parlamentaarikot on suuri ilo voida olla taas tässä valiokunnassa ja kertoa teille EKPn pankkivalvonnasta. Aika paljon merkittäviä tapahtumia, kehityskulkuja uh, on tapahtunut uh, yhtenäisen valvontamekanismin suhteenkin sitten kesäkuun. Ja puhun niistä hiukan ennen kuin palaan näihin viimeisimpiin toimiin, joita on toteutettu Paaselin puitteissa. Niistähän keskustellaan tällä hetkellä parhaillaan. Yksi avain kehityskuluista pankkisektorilla on se, että pankkisektorin Tuottavuus on edelleen historiallisen alhaisella tasolla ja oman pääoman tuotto oli 5,9 prosenttia vuoden 2016 ähm, toisella kvartaalilla se oli 6,5 eh, edellisenä vuonna. Äh, on tärkeää korostaa tässä yhteydessä sitä, että nämä alhaiset Ähm, korot eivät välttämättä ole syntipukki äh, alhaiselle tuottavuudelle. Ne saattavat vaikuttaa kielteisesti korkomarkkinoihin, mutta helpottavat myös ähm, luottotappioita ja luottojen äh, kysyntä paranee, mikä kaiken kaikkiaan parantaa sitä ympäristöä, jossa pankit toimivat. Tällä hetkellä meillä on edessämme myös muita tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet tuottavuuden laskuun. Tämä pitää sisällään muun muassa muiden kuin pankkien kilpailun sen, että nyt täytyy investoida informaatioteknologiaan, jotta voidaan pysyä ajan tasalla, kun kysyjät vaativat aina, tai kysyntä erilaisille IT-sovelluksille kasvaa. Ja pankkien täytyy myös muuttaa, sopeuttaa bisnesmallejaan Ähm, valvojien tehtävä ei kuitenkaan ole äh, ähm, määrätä instituutioille, äh, mitä malleja täytyy äh, käyttää tai minkälaisia tuottavuusmalleja täytyy soveltaa. Pankkien täytyy itse sopeutua uuteen ympäristöön. Myös nämä niin kutsutut NPL, eli järjestämättömät lainat, Ähm, aiheuttavat haasteen, niiden määrä on lisääntynyt sitten vuoden 2008 erityisesti sellaisissa jäsenvaltioissa, jotka ovat joutuneet toteuttamaan taloudellisia sopeutus ohjelmia. Euroopan keskuspankki tekee jatkuvasti työtä tällä alalla. Se pyrkii vaalimaan johdonmukaista valvontajärjestelmää ja järjestämättömien lainojen ratkaisujärjestelmää. Kuten kirjallisesti olen jo teille sanonut, niin meillä on työryhmä, joka käsittelee juuri nimenomaan järjestämättömiä lainoja. Se perustettiin vuonna 2015 ja se on toteuttanut julkisen kuulemisen ja antanut suuntaviivoja pankeille tämän asian ratkaisemiseksi ja meillä on myös juridisia puitteita, jotka liittyvät tähän asiaan. Työ päättyneen 15.11. silloin me vuonna 2017 tammikuussa toivomme voivamme hyväksyä lopulliset suuntaviivat. Tämä ei kuitenkaan välttämättä myöskään kuulu EKPn valvon valvojien tehtäviin, joten me pyydämme, että kaikki sidosryhmät pyrkivät hankkiutumaan niistä rakenteellisista esteistä, jotka vaikuttavat <clears throat> järjestämättömien lainojen ratkaisuun. Myös insolvenssipuitteistoa tulisi parantaa. Nyt siirtyisi vielä tähän SREP-prosessiin vuodelle 2016. Tämän harjoitteen mittaan on ilmennyt, että systeemisten riskien taso on aika vakaa, mutta pankeilla on edelleen useita haasteita. Odel jo maininnut tämän tuottavuuden ja järjestämättömät lainat. Joissain pankeissa myös hallintojärjestelmiin tulisi kiinnittää huomiota enemmän. Lopuksi eh, nämä eh, valvontastressitestit ovat eh, tode, paljastaneet, että erilaisiin shokkeihin valmistautuminen on heikkoa. Me olemme saaneet muun muassa komissiolta selvitystä uudesta eh, lainsäädännöstä. Me odotamme, että eh, valvontaan liittyvä pääoma-odotukset ovat pilarin yksi ja pilarin kaksi mukaisia. Kun ajatellaan eh, ydinpääoma-odotuksia, niin se, ne pysyvät melko samanlaisena kuin viime vuonna. Tällä hetkellä olemme <clears throat> tämän toisen SRAP-harjoitteen mittaan todenneet, että valvontaan liittyvä harkintavalta on erittäin tärkeää, kun tätä pilari, kun puhutaan pilari, pilarista kaksi. Me emme voi tietenkään äm, puuttua yksittäisten bisnesmallien riskeihin, jos me noudattaisimme ainoastaan pilarin yksi lähestymistapaa ja rajoittaisimme tämän valvonnan vain tällaiseen yhden koon lähestymistapaan. Tällainen instituutiopohjainen tai spesifinen lähestymistapa on otettu huomioon kriisin jälkeisessä lainsäädännössä ja tällä tavalla valvojille on annettu mahdollisuus ähm, ryhtyä riskien kanssa yhteismitallisiin toimiin ja vaatimuksiin. Haluaisin nyt puhua muutamalla sanalla pankkivalvonta-asetuksesta, josta keskustellaan tällä hetkellä Baaselissa. On hyvä panna merkille se, että kun mallien riskejä, tai kun riskejä lasketaan, niin eri, liian erilaiset laskentametodit luovat pankeille ja investoijille epävarmuutta. Nyt ollaan melko yhtä, yksimielisiä valvojien keskuudessa siitä, että kaikki, kaikkeja luottoriskejä ei voida mallintaa Äh, johdon, riittävän johdonmukaisesti ja niin, että äh, voidaan niiden perusteella määrittää äh, <clears throat> lakisääteisiä pääomavaatimuksia. Ja siksi Baselin neuvotteluissa pohditaan muita optioita, esimerkiksi sisäistä mm, luokittelua, joka mahdollistaa sen, että tiettyjä riskiparametreja voidaan rajoittaa silloin, kun se on tarpeen, tai ne voidaan poistaa kokonaan silloin, kun ei ole riittävästi dataa, jotta voidaan tehdä riittäviä arvioita. Baselin komitea arvioi eri lähestymistapoja tällä hetkellä. Standardisoidun luottoriskeihin liittyvän lähestymistavan harmonisoiminen on toteutettu niin, että on pyritty yhdistämään toisaalta riskien vakaus ja äh, niin kutsuttuun uuteen äh, riskisensitiiviseen standardilähestymistapaan. Tällä hetkellä me laadimme erilaisia konsultaatioasiakirjoja ja teemme myös äh, arviota sisäisten mallien pääomavaatimuksia. siis pohdimme näitä sisäisten mallien pääomavaatimuksia – Kaikki nämä ovat tärkeitä, kun halutaan ää, määrittää maailmanlaajuisen järjestelmän kannalta merkittäviä pankkeja. Ää, on tärkeää löytää tasapaino tämän sensibiliteetin ja yksinkertaisuuden välillä. Se ei ole ollut helppoa. Me ymmärrämme sen, että perusteeton vaihtelevuus ei ole hyvä asia. Me tarvitsemme sellaisen mallin, joka on riittävän yhdenmukainen kaikille lainkäyttöalueille. E, Euroopan keskuspankki pitää erittäin tärkeänä tätä teidän tekemäänne työtä ja Baselin tekemää työtä. Me pyrimme aina tapaamaan kaikkia asianosaisia tahoja ennen varsinaisia kokouksia niin, että voimme keskustella erityisesti yhtenäisen valvontamekanismin maiden edustajien kanssa. Ja pyrimme tekemään työtä, jotta voimme varmistaa sen, että kun me teemme näitä uudistuksia, niin ne eivät johda siihen, että pääomavaatimukset nousevat mehän teimme tammikuussa 2016 sitoumuksen tästä, tähän asiaan liittyen ja se toistettiin syyskuussa, mutta nyt on vielä liian varhaista alkaa ennustaa tämän työn tulosta. Kuten kun ajatellaan arvopaperistamisasiaa, niin olen tyytyväinen komission alkuperäiseen ehdotukseen. Siinä saadaan aika hyvä tasapaino Siinä yhdistetään <clears throat> toisaalta varovaisuus ja tarve saada aikaan arvopaperistamismarkkinoita. Arvopaperittaminen voi antaa pankeille hyvän rahoituspohjan, erityisesti tällä hetkellä, kun pankkeilla on pääomarajoitteita. Se mahdollistaa sen, että saamme aikaan hyvän arvopaperittamismarkkinajärjestelmän. On tärkeää, että uusissa laeissa – vältetään ne virheet, jotka johtivat aikanaan rahoituskriisiin, mutta tarkoitus on mm, myös se, että ne eurooppalaiset markkinat, jotka toimivat kriisinkin, kriisiäkin ennen järkevästi, voivat jatkaa toimintaansa. Olemme edenneet aika mallikkaasti eri pankkiunioniin liittyvien asiakokonaisuuksien parissa. Me tarvitsemme edelleenkin uutta politiikkaa uutta sääntelytoimintaa sekä EU:ssa että muillakin tasoilla. Ja olen kiitollinen, että kuuntelitte minua ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia paljon. Tietystikin valikunta on valmis antamaan oman panoksensa lainsäädännön muokkaamiseen niistä kysymyksistä, jotka katsoitte esiin. Ensimmäisenä puheenvuoron sitten Brian Hayes. No, welcome once again. Tervetuloa jälleen kerran Rova Nui Ekon valiokuntaan. Kiitoksia tästä esityksestä myöskin. Me keskustelimme Euroopan pankkiviranomaisen kanssa viime kuussa. Keskustelussa tulevat esiin järjestämättömät lainat, jotka itsekin mainitsitte puheenvuorossanne. Tuossa yhteydessä Herra Enria totesi, että 13 jäsenvaltiota ei vielä, yli, yli 13, 13 jäsenvaltiota oli yli 5 prosentin luokkaa järjestämättömiä lainia. Kahdeksan näistä oli eurovyöhykkeen maita. Hienoa, että EKVn hiljattain ryhtynyt julkiseen kuulemiseen näiden osalta, antaakseen ohjeistusta pankeille, jotta ne voivat hoitaa näitä järjestämättömiä lainoja. Tämä on hyvä asia. Omasta maastani Irlannista voin todeta, että järjestämättömät lainat ovat noin 14 prosentin luokkaa. Tämä on aivan liian korkea luku vaikkakin se on laskenut 19 prosentista alaspäin. Joitakin parannuksen saatu kaupalliselle puolelle aikaa, mutta vähemmän mm, äh, kiinteistöalan vähimmäiskaupan puolelle. Voisin kysyä teiltä sääntelijän kannalta, mitä neuvoa te antaisitte irlantilaisille päättäjille, kun on kyse Irlannin sääntelyjärjestelmästä, kuinka me voisimme ratkaista näiden NPLien ongelmat tai järjestämättömien lainojen ongelmat, varsinkin niiden, joiden maturiteetti on yli kaksi vuotta. Minua kuulostaa, kiinnostaa, kiinnostaa näkemisen tästä. Te puhuitte rakenteellisista esteistä. Mikä teidän nähdäksenne olisi tärkein prioriteetti, joka pitäisi hoitaa kuntoon, mikäli halutaan nämä asiat hoitaa pois päiväjärjestyksestä? Sitten Baselista. Tämä on melkoisen painava keskustelu tässä valiokunnassa ollut, niin kuten varmaan tiedätte. Huolemme on, että loppujen lopuksi meille jää käteen jonkinlainen tylsä instrumentti sääntelyn kannalta, kun pyrimme ratkaisemaan kysymyksiä, kuten pankkien sisäiset mallit ja riskipainotus. Mikä teidän mielestänne olisi hyvä lopputulos tästä keskustelusta ja hyvä tasapaino, jolla voidaan varmistaa se, että meillä on riittävästi luottamusta ja avoimuutta pankkijärjestelmän kohdalla, mutta yhtä lailla voidaan paremmin arvioida olemassa olevia riskejä. Ja lopuksi, Kuinka tämä lopputulos saattaa vaikuttaa stressitesteihin, jotka ovat erittäin tärkeässä asemassa uudessa pankkialana lainsäädännössä? Kiitoksia jo etukäteen vastauksista. Well, uh, regarding the situation of... Mitä tulee irlantilaisten pankkien tilanteeseen ja järjestettömiin lainoihin, minä kyllä kunnioitan kovasti sitä, mitä teidän kolleganne ovat tehneet puuttuakseen tähän asiaan. Sharon Donneryhan äh, äh, tekee kovasti työtä juuri näiden asioiden parissa keskuspankissa äh, juuri sen vuoksi, että Irlanti on löytänyt hyviä ratkaisuja ja tehnyt, saanut aikaan hyvää edistystä. Ja me todella katsomme samaan suuntaan. Ja me teemme läheistä yhteistyötä EBA, Euroopan ähm, Euroopan pankkiviranomaisen kanssa, ja tämä on hyvä asia. Jokin aika sitten olemme tehneet laatineet kaksi asiakirjaa, muun muassa suuntaviivoja lainsäätäjille, ja me teemme juuri tällä hetkellä tiliä tapahtuneesta kahdeksaa maata tutkitaan tällä hetkellä niiden lainsäädännön osalta, joka koskee sitä, minkälaisia esteitä varojen hallinnointiyritysten perustamisessa on ja niin edespäin. Eli tarkastelemme näiden maiden lainsäädäntöä. Seitsemän maata ovat sellaisia, joissa on paljon järjestämättömiä lainoja, yhdessä ei, mutta muitakin tulee. Me tulemme tekemään tämän saman tarkastelun 19 maan kohdalta. Olemme todenneet, että ensinnäkin me tarvitsemme hyviä konkurssisääntöjä. Minä itse asetan paljon toivoa, toiveita eurooppalaiseen työhön, joka koskee yritysten vararikkoja pääomaunioni tarvitsee tätä ja myös yritykset tarvitsevat niitä myös investoijien kannalta. Se on hyvä erityisesti, kun kyse on investoijista, jotka ovat kenties kiinnostuneita järjestämättömiin lainoihin invest- tai velkoihin investoinnista. Me tarvitsemme lakeja niin Euroopassa kuin kansallisestikin, ja me tarvitsemme myös tuomioistumia, jotka valvovat näiden lakien täytäntöönpanoa. PK-yritysten ja yksilöiden kannalta tarvitaan nopeutettuja menettelyitä tuomioistuimissa ja myös tällaisia sovintoratkaisuja tuomioistuinten ulkopuolella voidaan tarvita. Kaikki tämä työ on nyt meneillään Suurin osa niistä maista, joilla on tällaisia ongelmia, siirtyvät sama, ovat liikkumassa samaan suuntaan. Ja meillä on myös laadullista neuvonantoa muun muassa Irlannille. Ja samanaikaisesti tämä yhteinen valvontatiimi käy valvonta, dialogia niiden pankkien kanssa, joita valvovat varmistaakseni sen, että pankit menevät eteenpäin niin oikean suuntaan niin nopeasti kuin pystyvät. Kaikki pankithan eivät pysty kauhean nopeasti toimimaan. Mun me olemme kunnianhimoisia, mutta samalla realistisia. On otettava huomioon pankkien tilanne, lainsäädäntöpuitteisto omaassa. Mikä tulee painotettujen varojen riskeihin, niin hyvä, mikä olisi hyvä tulos? No, ää, Baselin komiteahan on saanut aikaan yhden ratkaisun, eli se, että pääomavaatimuksia ei nostettaisi kauheasti, vaan pyrittäisiin mieluummin oikaisutoimiin, korjaaviin toimiin. Olisi hyvä, jos meillä olisi standardoitu lähestymistapa, joka on toisaalta symbolinen, myös riskisensitiivinen ja perustuisi standardoituun lähestymistapaan. Se olisi hyvä asia, koska se saattaisi myös patistaa tiettyjä pankkeja, joilla välttämättä ei ole nyt varaa käyttää kauheasti rahaa erilaisten mallien rakentamiseen ja ylläpitämiseen niin nämä pankit ehkä hyötyisivät tällaisesta äh, yksinkertaisesta standardoidusta lähestymistavasta. Kiitos sitten Tervange Perez. Ähm, merci beaucoup sur, äh, äh, Kiitoksia paljon. Mitä Basel 2 tulee? Uskon, että tämä on sellainen aihe, joka meitä paljon askarruttaa Euroopan tasolla, Euroopan parlamenttia mukaan luettuna. Meidän valiokuntamme, tai teidän valiokuntamme, komitean pitäisi saada työnsä päätökseen tässä pikkuhiljaa. Ja mikä olisi pääsellinen viestinne, tai pääsellinen viestin, jonka Euroopan parlamentti voisi tämän osalta saada aikaan? Teidän avullanne, kun te hoidatte Euroopan keskuspankin puolella asioita ja arvioitte riskejä, mikä teidän mielestänne olisi kaikkein tärkein viesti, jonka me voimme lähettää Baselin komitealle niin, että teidänkin huolenne tulevat ilmeisiksi? ja tärkein kysymys, joka askarruttaa monia meistä ja joka on ollut myöskin Vaasian komitean työn keskiössä, on asia, jonka te mainitsitte alustavassa puheenvuorossanne. Ero amerikkalaisesta lähestymistavan ja meidän lähestymistavamme välillä. Amerikassa on tämä standardoitu lähestymistapa. Euroopan keskuspankki käyttää tästä sisäistä mallia. Mikä teidän näkemyksenne tähän asiaan on? Euh, pour être entendu, il faut bien sûr qu'on parle. Tietystikin meidän täytyy keskustella yhdellä yhdellä äänellä Euroopassa, eikä tämä aina ole luontaista helppoa. Tämä on, nyt ollaan vakavalla, vakavan asian äärellä ja erittäin vaikean asian äärellä, kuten on voitu havaita. Nyt on syntynyt sellainen mielikuva, että enemmän pitäisi puhua yhdellä äänellä. Puhetta kyllä tulee paljon, mutta kollegana täytyy olla varmoja siitä, että ei puhuta monella eripuraisella äänellä. Kuinka sitten saadaan ääni niillekin maille, jotka tällä hetkellä eivät ole Baasilin komiteassa saman pöydän ääressä ja yhteisen valvontamekanismin piirissä? Ääni muidenkin maiden äänet pitää saada äänekkäämmin kuuluvin. On erittäin tärkeää, että yhteisymmärrykseen päästään. Ei me ollenkaan kannustaa pankkeja ilmoittamaan että ne ovat eri mieltä. Sopimus on parempi, mikä tässä sopimus on parempi kuin, tai huonokin sopimus on parempi kuin ei mitään sopimusta. Paasin komitean ja meidän ja Euroopan keskuspankin kannalta täytyy pyrkiä hyvän ratkaisuun. Tietystikin täytyy ottaa huomioon erityispiirteet, joita pankkijärjestelmissä on eri maissa. Eikä se ole tilanne, jossa olisi vastaan Amerikkaa, eikä kyse ole siitä, että standardimalli versus toinen malli olisivat vastakkain. Amerikassa painetaan enemmän stressitestien tekemistä. Tämäkin on yksi toimintamalli. Stressitestit ovat yksi malli, mutta meillä on eri tapa käyttää tätä mallia hyväksemme. Käytämme mallia sellaisella tavalla, millä se on kuvattu eurooppalaisessa lakitekstissä ja Baasien komitean tekstissä. Nyt mikä on tarpeellista on se, että yhteinen valvontamekanismi tekee tehtävänsä ja saa aikaan laadukasta mallinnosta, johdonmukaisia mallinnuksia 19 maan osalta. Niin kuin monissa muissakin asioissa jo ennen SSM, asioita hoidettiin hieman eri tavalla kaikissa 19 maassa. Nyt pitää oikealla tavalla validoida malli ja sitten sitä soveltaa. Pankin tehtävänä on toimia tässä vakavasti otettavalla tavalla. Tietystikin täytyy voida olla uskottava kumppani tässä vuoropuhelussa. Tästä täytyy ottaa hu- huomioon monia seikkoja mukaan luettuna kiinne lainojen kohtelu Baaserinkin komitean työssä ja myöskin amerikkalaisten pankkien tilanne. Siellä toimitaan niin eri tavalla. Tämä, Amerikkaisten amerikkalaisten tapa toimia täytyy myöskin ottaa huomioon. Uskon, että tässä on koko joukko uskottavia viestejä, joita voidaan toimittaa amerikkalaisten kollegoiden suuntaan. En minä tässä ole millään tavalla pessimistinen, kun ajatellaan neuvotteluita, joita tullaan käymään. Minä olen valmis täysimittaisesti näyttämään meidän rooliamme tässä keskustelussa. Paloma López Bermejo, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa vieraillemme. Eh, viimeisissä testeissä ei ole otettu huomioon monia niistä riskeistä, jotka itse asiassa pankkialan vaikuttavat, kun eh, tämä tilanne on aika läpinäkymätön. Eh, esimerkiksi Brexit, EKPn e omat toimet, uusien kuplien uhka, joita määrällisellä elvytyksellä itse asiassa tässä ollaan luomassa, ovat todellisia uhkia. Samoin se, että monet pankit, jotka itse asiassa ovat kuilun partaalla, eivät joudu vastuuseen. Tämä on minun mielestäni äärimmäisen suuri ongelma. Ja ensimmäinen kysymykseni onkin, että miksi, miten näin voi olla? Toinen kysymykseni liittyy teidän toimienne itsenäisyyteen, riippumattomuuteen. Sain tänään juuri sattumalta teiltä vastauksen kirjalliseen kysymykseeni Deutsche Bankista. Miksi hyväksytte, että Deutsche Bankin muut pankkikaupat eivät ole mukana luvuissa. Tämähän vaikuttaa pankin vakavaraisuuteen hyvin laajalti. Samoin tuossa kirjallisessa vastauksessa toteatte, että stressitestien tarkoitus ei ole arvioida systeemistä riskiä. No mutta jos niiden tarkoitus ei ole juuri tätä systeemistä riskiä arvioida, niin sittenhän ne, ne eivät varoita tulevasta tulevista ongelmista ja kaauksesta, joten mihinkä niitä sitten tarvitaan? Questions. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Te sanotte, että stressitestit eivät ota huomioon skenaariossa kaikkia niitä riskejä, eh, joille pankit altistuvat. No tuo on kyllä aivan totta. Stressitestit eh, eivät eh, ennakoi tai ennalta arvioi pankkien taloudellista tilannetta, ei vain riskin on toteuduttava, jotta kohtaa siitä voidaan tehdä jotain päätelmiä. Haluaisin vielä muistuttaa teitä siitä, että me emme ollenkaan kuin SSM SSM ei ole ollenkaan päättänyt näistä stressitestiskenaarioista. Ne ovat Euroopan pankkiviranomaisen päättämä asia. EBA, Euroopan pankkiviranomainen, on käyttänyt ja käyttää näyttää todella monia indikaattoreita näiden skenaarioiden taustalla, esimerkiksi komission arviot tai riskianalyysit, eh, joita systeemiriskikomitea tuottaa, ja samoin ESRB, eh, e systeemiriskikomitea, komitea ja EKPn äh, vakavaraisuutta valvovat tahot tuottavat materiaalia taustalle, joten me olemme varmaankin äh, yksi ainoista tahoista, joilla ei ole mitään sanottavaa näihin valittaviin skenaarioihin. Ja näin mielestäni pitää ollakin, koska meillä saattaisi syntyä eturistiriita. Eli me äh, otamme skenaariot, jotka meille tarjotaan ja yritämme niiden pohjalta sitten tehdä hyvää työtä. Uskon kuitenkin, että systeemiriskikomitea erityisesti eh, näitä makrotalouden realistisia ulottuvuuksia, jotka tekin mainitsitte puheenvuorossanne, hyvin ottaa huomioon. Ongelmana tässä tietenkin on se, että 28 jäsenvaltiossa Euroopan unionissa on erilaisia tilanteita makro eh, eh, talouden vakavaraisuus maisemassa niin sanotusti. Eivät kaikki pankit ja kaikki maat suinkaan ole eh, samassa vaiheessa tai tarvitsee eh, mm, makrovakavaraisuusvälineitä. makro vakavaraisuusvälineitä. Mutta juuri kun puhutaan stressitesteistä, niin ne lisäävät tähän yhden eh, tason tähän makrotalouden huomioitavaan tilanteeseen. Mitä sitten tulee stressitestien heikkouksiin, mahdollisiin heikkouksiin, joista puhuitte. Olen toki kanssanne samaa mieltä siitä, että meidän täytyy ajoittain tarkastella stressitestien toteuttamista. Mehän olemme käyttäneet samankaltaista menettelyä tässä nyt jo jonkin aikaa. Joten toki olemme valmiit keskustelemaan pankkiviranomaisen kanssa eh, siitä, miten voisimme miten voisimme todella uudistaa näitä stressitestejä tarpeen mukaan. Sanoitte myös puheenvuorossani, että Deutsche Bankin suhteen me olemme toimineet reilulla tavalla. Tästä en kyllä ole kanssanne samaa mieltä. Muistuttaisin siitä, että juuri stressitesti menettelyssä käytetään pankkien tasetta kolme vuoden kausi, kolmen vuoden ajan pankkien tulee tehdä samat Eh, asiat, samat virheetkin ikään kuin näiden laskelmien mukaan, eivätkä ne tosielämässä nyt näitä samoja virheitä tekisi tietenkään perättäisinä vuosina. Jos otetaan vain dynaaminen eh, taas se huomio, niin tilanne olisi ihan toisenlainen, mutta näin uskomme, että saamme todellisemman kuvan tilanteesta. Tietenkin äh, kaikkein helpointa on aina sanoa ei kaikkeen. Sehän on hyvin helppo ratkaisu kaikkeen. Joskus itsekin mielelläni otan tuon kannen ja sanon ei kaikkeen, mutta kun halutaan reilua, tiukkaa valvontaa, niin on luonnollisesti harkittava kaikkia niitä tapauksia, joita eteemme tulee. Deutsche Bank oli yksi näistä tapauksista ja me sitä harkitsimme. Itse asiassa oli yksi toinenkin, joka ei sisältynyt äh, pankkiviranomaisen stressitestiin äh, vaan toiseen. Ja molempia pankkeja kohdeltiin aivan samalla tavalla. Ei ollut minkäännäköistä eroa. Ja äh, sitten tuo operaatio päätettiin yksityisenä 2015 Deutsche Bankin osalta sen tekivät tilintarkastajat, eivät meidän nimeämämme. Ja sitten Kiinan valvonta viranomainen, sitä ei nyt vielä tässä mainittu, mutta riippuen aina siitä, mitä kansallisia määräyksiä missäkin on voimassa, niin esimerkiksi näissä suurissa operaatioissa haluttiin varmistaa se, että aikaa ei kuluteta turhaan. Ja me näimme, että ja minä uskon, että meillä oli hyvät perustelut toimia juuri niin kuin olemme toimineet ja toimimme ensinnäkin. Tämä oli kaikki täysin julkista. Julkaistiin aivan ensivaiheesta alkaen kaikki materiaali julkaistiin, mitä ne ei piiloteltu. Ihmiset saattoivat tutustua kaikkeen materiaaliin aivan vapaasti. Ja sitten tästä äänestettiin päätettiin SSMn valvontakomiteassa, joten ei tässä ole mitään salaista ollenkaan. Tällainen tämä tilanne on. Ja mielestäni emme ollenkaan tehneet mitään ää, väärää. Ja aivan varma on se, että Deutsche Bankia ei kohdeltu yhtään sen erilaisella tavalla kuin mitään muutakaan pankkia. Kiitos. Kiitos sitten Sven Giegold. For this annual, uh, he... Kiitoksia tästä vuotuisesta kuulemistilaisuudesta. Haluaisin ensinnäkin sanoa, että kun ajatellaan äh, rahoitussääntelyä, niin ilmapiiri on muuttumassa. Me olemme siirtymässä kohti vahvempaa lainsäädäntöä. Äänenpainotukset ovat muuttumassa. Ja olen tyytyväinen siihen, että meillä on yhtenäinen valvontamekanismi. Ilman sitä olen aivan varma, että meillä olisi nyt Euroopassa aikaa tiukkaa sääntelykilpailua alaspäin. Ja mielestäni te teette erinomaista työtä. Tämän halusin ihan alkuun sanoa. Mutta meidän mielestämme te ette ole täysin riippumaton tästä yleisestä ilmapiiristä. Se, mitä on tapahtunut, kun puhutaan MDAn kohtelusta ja pilar, kakkospilarista, joka koskee ohjausta. Ja kun puhutaan nimenomaan tästä sitovasta säätelystä, niin sillä ei ole mitään perusteita eurooppalaisessa lainsäädännössä. Ja tässä on oikeastaan menty pidemmälle kuin mitä EBA-lainsäädännössä määrätään. Ja kun puhutaan stressitestistä, niin Deutsche Bankin osalta täytyy esimerkiksi olla täysin selkeä sananen. Säännössä sanotaan, että poikkeus voidaan tehdä, jos transaktio on tehty täysimittaisesti. Tämä transaktio, jonka osalta tehtiin poikkeus, sitä ei toteutettu täydellisesti. Kiinalaiset viranomaiset vahvistivat sen vasta ihan vähän aikaa sitten. Ja siksi te ette noudattaneet sääntöjä ja sen vuoksi EBA on antanut aivan erityisen lausuman tästä julkaisussa, ja haluaisin kuulla teidän avoimen näkemyksenne tästä asiasta, koska me emme voi sallia sitä, että stressitestit eivät ole johdonmukaisia kaikkien jäsenvaltioiden ja kaikkien pankkien ö, osalta. Ja sitä paitsi kun ajatellaan Deutsche Bankin velkavipua, ö, tai velka, vel, velkaastetta, niin se ei, siinä ei ole noudatettu äm, sääntöjä, et, et, eikä, ettekä te olette te, ettekä te ole noudattaneet omia sääntöjänne. Fully agree with the fact that the, the, the regulation tone... Uh... Niin, mitä tulee tähän sääntelyilmapiiriin, niin ei sitä äh, kauheasti pitäisi muuttaa, koska uutta sääntelyä ei ole vielä saatu valmiiksi, ja meidän täytyy täytäntöönpanna sääntöjä. Emme saa unohtaa sitä, mistä olemme lähteneet, mitä olemme tehneet. Se, mitä olemme tehneet, oli tarpeen ja sitä täytyy nyt sitten täytäntöönpanna. Ja juuri tätä myös yhtenäinen valvontamekanismikin tarkoittaa. Meidän mielestämme tämä pilarin kaksi säännöstö on riittävä ja siksi myös GOHSn vaatimukset ovat mielestämme riittävät. Mitä tulee suuntaviivoihin, jotka liittyvät maksimijakeluasteen asteeseen, niin toki kaikki tulkinnat ovat mahdollisia, siis sidosryhmien tulkinnat ovat mahdollisia myös puskureiden osalta. Me olemme pyytäneet selvennystä asiaa, me olemme sen saaneet ja tietysti meidän velvollisuutemme on nyt täytäntöönpanna ö, sääntöjä. Tavoite on se, että pilarin kaksi tavoitteet ja suuntaviivat olisivat samankaltaisia kuin edellisen vuoden vastaavat vaatimukset. Valvontaviranomaisen antama osviitta on asia, joka täytyy ottaa vakavasti. Odotamme, että pankit noudattavat meidän suuntaviivojamme. Niin, mutta komission ja EBAN neuvot olivat tiukemmat kuin teidän oma käytäntönne, eikä teillä ole mitään perusteita juridisia perusteita tähän. Bloomberg. Minä olen, minä olen eri mieltä. Niin, mutta Bloomberg on raportoinut tästä hyvin yksityiskohtaisesti, se oli hyvin selkeä salainen. Minä rehellisesti sanottuna en ole samaa mieltä. Mutta mielelläni keskustelen yksityiskohdista teidän kanssanne myöhemmin. Te mainitsitte nämä suuret pankit. Tämä kuuluisa kirje tuli vuonna 2015, ei vuonna 2016. Joten se, mitä me olemme tehneet vuonna 2015, niin me olemme noudattaneet sääntöjä, jotka olivat voimassa silloin. Sitten tuli komissiolta selvennyksiä, jotka koskivat vuotta 2016. Me toimimme niiden mukaisesti. Ja me lähdimme siitä, että olimme soveltaneet, e, tai siis lähdemme siitä, että otaksumme pankkien noudattavan suuntaviivoja, mutta tämä enimmäisjakelusumma, se ei tässä kohtaa ole kauhean relevantti, koska me käymme vielä keskustelua ja olemme käyneet keskustelua pääomavaatimuksista ja niin meidän täytyykin tehdä ennen kuin me voimme ryhtyä valvontatoimiin. Tämä on oikeastaan selitys siihen että tämä suurin jakelusumma ei ole, jaettava summa ei ollut relevantti. Mitä sitten tulee Deutsche Bankin asiaan? Mielestäni me olemme tehneet sen, mikä meidän pitikin tehdä. Te sanoitte, että transaktion olisi pitänyt olla täysin valmis vuonna 2015, mutta näin ei ole. Se oli kirjattu tileihin täsmällisesti ja ei tämä ole mikään yksin EBAN tekemä päätös, että tämä tilanne paljastettiin. Tämä oli myös valvontaviranomaisen päätäntävallassa oleva asia. Me halusimme varmistaa sen, että kaikki olisi täysin julkista ja tiedossa – No ehkä me emme ole liian tiukkoja. Ehkä me olimme liian äh, lepsuja, mutta toki meidän täytyy tarkastella tätä kysymystä vakavasti. Tietenkin kaikkia samassa tilanteessa olevia pankkeja kohtelemme samalla tavalla. Uh, to be institutionally fair, institutionaalisesti on reilua, että lisään sen, että kaikki mielipiteet ovat legitiimejä, mutta pilari kakkonen asioista parlamentti äänesti ja päätti, ja sen tarkoituksena oli rajoittaa näiden kuponkien ja eri instrumenttien kohdalla ongelmia. Näitä sääntöjä täytyy jatkossakin noudattaa, ja tässä täytyy olla tiukkana tässä kysymyksessä. Minun käsitekseni Pankkiviranomainen on löytänyt melkoisen hyvän ratkaisun tähän Markovalle. Si. Grazie, president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen kiinnostuneena seurannut mm, ja kuunnellut tätä vastausta, joka koski Deutsche Bankin asiaan ja näihin stressitesteihin ja tähän 4 miljardin operaatioon, joka saatiin päätökseen vuonna 2015, mutta joka sitten lopullisesti saatettiin päätöksen vuonna 2016. Kuuntelin teidän vastaustanne ja sanoitte, että teidän täytyy arvioida kaikkia tapauksia ja käyttää harkintavaltaa, mutta ongelma on se, että kun on kyse Deutsche Bankin kaltaisesta pankista, joka nauttii suotuisasta kohtelusta, koska riskien arviointi toteutetaan myös sisäisessä valvonnassa, niin tämä on kyllä vääristänyt pankkimarkkinoita, koska luottoriskeihin kyllä kiinnitetään huomiota, mutta muuhun ei välttämättä. Tässä on kyse kuitenkin saksalaisesta suuresta pankista, joka on järjestelmänkin kannalta tärkeä pankki. Ja haluaisin tietää, miten on mahdollista, että Deutsche Bank ja myös vastaava espanjalainen pankki ja muutkin pankit, miten äh, niiden, miten on mahdollista, että niiden kohdalla on äh, käytetty tällaista harkintavaltaa? koska nythän on, tämähän saa ajattelemaan, että kaikki kansainväliset, tai siis keskuspankit ja muutkin tärkeät kan, suuret pankit, kansainväliset pankit, eivät ole vertailukelpoisessa tai tasapuolisessa asemassa muiden kanssa. Eli onko olemassa yhtenäistä valvontajärjestelmää, jos näin on? jotkut pankit öö, ovat todella öö, melkoisessa räjähtämisvaarassa, ovat ehkä öö, va- lainanneet paljon rahaa öö, reaalitalouteen, öö, jolta edellytetään te- terveyttä, kun taas pank- pankilta ei. Arrivi alla domanda. No, la domanda l'ho fatta, perché va... No, voisitteko te sitten sen kysymyksenkin? Minä esitin jo sen kysymyksen. Se minä esitin sen jo. Thank you, uh, thank you for your question. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Itse asiassa en nyt haluaisi kommentoida mitään yksittäisiä pankkeja, mutta totesin, että pankki, jonka te mainitsitte, oli pankki, jos ei tapahtu mitään vuonna 2015. Kaikki tapahtui vuonna 2016. Ja tämän tuloksena pankki ei ole pyytänyt mitään, koska se ei olisi ollut relevantti tuo pyyntö. Joten en tiedä, mistä tämä koko juttu on teräisin, koska ikään kuin meillä olisi samantyyppinen tilanne, mutta sama johtopäätös, sama lopputulema, mutta kyse on kahdesta täysin erityyppisestä tilanteesta. En ymmärrä oikeastaan, mitä teette takaa. Tämä oli lehdestä tämä juttu, mutta ei nyt sen takia tämä vielä pidä paikkaista tämä juttu, että se oli lehdessä. Tämä nyt on tämä tilanne tällä hetkellä. Ja kehottaisin, että otatte yhteyttä Espanjan valvontaviranomaisiin, mikäli haluatte, että he kertovat teille tästä jotakin enempää, enemmän. Mitä tulee sitten rahoitusriskiin tai markkinariskiin, jota emme ole riittävästi valvoneet tai tarkastelleet, niin kuin te sanoitte, ei tämäkään pidä paikkaansa. Kaiken kattavan arvion yhteydessä me olimme erittäin tiukkoina ja varmistimme, että markkinariskit kaikki otettiin tasavertaisen kohtelun piiriin ja näin te- tehdään aina. Nämä ovat erittäin vakavia riskejä. Ja me otamme ne vakavasti, erityisestikin kriisin jälkeen. Mutta sikäli kun minusta on kiinni, niin jo ennen kriisiä näihin suhtauduttiin erittäin tiukasti. Nyt jälleen kerran totesin, että me kohtelemme pankkia tismalleen samalla tavalla kaikkia, olipa sitten kyse luottoriskistä tai markkinariskistä. Emme todellakaan halua, että vaikeuksia syntyy, vaikeuksia, jotka johtuvat siitä, että markkinariskien luokittelu pankkien kohdalla ei olisi kunnossa. Thank you, Barbara Kappel. Kiitos Iter Barbara Kappel. Kiitos puheenjohtaja Rouva Noin 19.10. totesitte, että pankit, jotkut pankit kukoistavat, toiset kaatuvat. Eh, näin te totesitte, mutta kun puhutaan eh, siitä, miten eh, koko ajan vaatimukset ja määräykset tiukkaavat, heikkenevät, joita vakavaraisuuteen ja muuhun koskee, niin miten pankkien on tarkoitus tästä selvitä, kun ajatellaan niiden välistä kilpailua muun muassa? Ja nyt haluaisin esittää teille kysymyksiä. Ensinnäkin kilpailu ja sääntely, eli pankkien ja ei-pankkien välinen suhde. Pankithan, mitä tulee läpinäkyvyyteen, Baselin kriteerien vuoksi alistetaan huomattavasti tiukemmille määräyksille ja säännöille kuin varjopankit, vaikka varjopankit ovatkin nykyään vievät kolmanneksen markkinoista. Kun ajatellaan varjopankkitoimintaa, katsotteko, että tästä syystä varjopankkeja tulisi säännellä ylipäätään entistä tiukemmin niin, että luotaisiin yhtäläiset toimintaedellytykset niiden ja oikeiden pankkien välillä. Mitä mieltä olette? Ja toiseksi sitten valtion lainojen, valtionvelan riskit. Meillähän on hyvin tiukkoja määräyksiä. Pankit velvoitetaan investoimaan kannattaviin tuotteisiin. Kuitenkin ollakseen kannattavia niiden täytyy ottaa riskejä ja riskialttiimpia tuotteita salkkuihinsa. Te olette puhunut siitä, että ei tämä nyt ole mitenkään vallankumoukselta kumouksellista, etteikö riskejä rajoitettaisi korkeamman oman pääomavaatimuksen kautta. Milanon konferenssissa ehdotitte, että vallankumouksellista olisi laittaa katto lainantajien valtion obligaatioosuuteen. Mitä tämä sitten tarkoittaisi? Voitteko kuvailla tätä hiukan? Ja eikö tällaisen toimen kautta hinta nousisi ylös, vaikka samalla sitten pankkien olisi huomattavasti entistä vaikeampi täyttää omat velvoitteensa? Hyviä kysymyksiä. Toivottavasti en unohda yhtään mitään. Ensinnäkin se tosiasia, että pankkien täytyy liiketoimintamallejaan sopeuttaa nykytilanteeseen, niin ensinnäkin niiden täytyy olla tehokkaita. Ja hyvä uutinen on se, että Euroopan pankkien tilanne on aika hyvä, joten tässä on tilaa parantaa kyllä tehokkuutta vielä ja, ja, ja vähentää myös kustannuksia. Eli tämä ei ole ollenkaan mahdotonta. Ja voi olla, että on hiukan ylikapasiteettiakin pankkipalvelujen tarjonnan suhteen sitten ehkäpä pankkien yhteen sulautumiset voisivat olla ainakin joissain maissa, joissain tilanteissa ratkaisu tehokkuuden aikaan saamiseksi ja näinhän ne jo tapahtuukin aika laajamittaisesti. Nämä ovat ehkä niitä ää, Äh, näinhän pankit äh, toimivat ja kun ajatellaan sitten äh, myös digitalisoitumista, pankit voivat itse asiassa leikata kustannuksiaan digitalisoitumisen kautta, eikä kyse ole yksinomaan asiakkaiden digitalisoitumisesta. Laadukas pankin IT-järjestelmä ja automaatiojärjestelmät ovat todella hyviä välineitä kustannusten leikkaamiseksi sitten kilpailu varjopankkien kanssa, muiden kuin pankkien kanssa, kyllä sama riski, samat säännöt, näinhän tämän periaatteen tulisi kuulua, jos mahdollista. ja täysin tuemme komission ehdotuksia tarttua myös tähän varjopankkitoimintaan jos varjopankit itse asiassa toimivat ikään kuin pankkeina ja niiden operaatiot ovat kuin pankkitoimintaa, niin äh, äh, reilun kilpailun nimissä tulisi varjopankkeja äh, kohdella kuin pankkeja. Me seuraamme tilanteen kehittymistä hyvin huolellisesti ja ehkäpä Fintex tarvitsee pankkipalveluja Eh, tietyssä määrin tämähän saattaa myös tarjota pankeille mahdollisuuden eh, tarjota tätä sitten taas toisaalta omille asiakkailleen. Mutta kilpailu on varsin avointa, myös tiukkaa kovaa kilpailua eh, uudessa rahoitusympäristössä ja pankkien täytyy löytää tapaa hoitaa oma tonttinsa tässä uudessa kilpailuympäristössä. Siksi olemme pyytäneet pankkeja harkitsemaan tehokkuuden parantamista liiketoimintamallejaan uudistamalla ja parantamalla. Mitä sitten tulee tuohon valtion joukkolainakysymykseen. kysymykseen. Mitään täysin riskitöntä tuotetta ei ole olemassakaan. Me tiedämme, että asiaan tulee puuttua. Pankkiunionihan on lainsäätäjän tahosta juuri luotu tätä varten, jotta pankit vapautettaisiin tästä riskistä. Jotain täytyy tehdä Euroopan tasolla ja myös todennäköisesti kansainvälisellä tasolla. Joten minun suositukseni olisi, koska kyse on, on aikaa vievästä prosessista, jotta päästään perille, niin minun suositukseni olisi aloittaa mahdollisimman pian, mutta e, pienimuotoisesti ja asteittain e, ilman, että häiritään rahoitusvakautta ja ehkä kannustimia käyttäen. Parashan olisi, jos tämä olisi osa kansainvälistä pakettia niin, että myös Euroopan pankkien toiminta, yhtäläiset toimintaedellytykset säilyisivät. Uh, Jose Manuel Fernandez, sorry. Jose Manuel Fernandez, anteeksi, sekoitin teidät toisen Fernandesin, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tervehtiä rouva Nuita, joka vastaa yhteisestä valvontamekanismista. Haluaisin puhua espanjaisen pankin, tai pikemminkin portugalaisen pankin pääomittamisesta. Taisin tietää, mikä EKPn rooli tuon pankin pelastamisen yhteydessä oli, kun yhteistä valvontamekanismista on kyse, ja uudelleen Caste General de Depositossa pankkia pelastettiin. Kuka lähetti tietoa, joka liittyi pääomittamiseen EKPlle? Ja haluaisin tietää myöskin, milloin yhteisövalvontamekanismin puheenjohtaja tapasi Antonio Dominguezin, joka on tuon pankin johtokunnan puheenjohtaja. Milloin ryhdyttiin tähän pääomattamiseen ja missä vaiheessa tapaamisia ja tietoa vaihdettiin? Uh, my job. Minun tehtäväni ssm valvojana on varmistaa, että pankettä ovat riittävästi pääomitettuja ja niin heikkouksiin puututtiin. Termaitsen pankin yhteydessä tämä pätee paikkansa yhtenä kuin kaikkien muidenkin. Kun käy niin, että pankki on tällainen julkinen valtionomistama pankki, ja hallituksen aikomuksena on pitää kiinni tästä pankista, eikä pankki ole luotu kriisin yhteydessä, vaan pankki on ollut olemassa jo jonkin aikaa, niin silloin on aivan tavanomaista, että tämä julkinen pankki sitten pyytää lisäpääomaa julkiselta puolelta. Näin yksinkertaista se on. Mutta kun on kyse tästä julkisesta pankista, valtionpankista, kilpailupääosasto vastaa siitä, että julkisia varoja annetaan pankille annetaan tavanomaisilla investoijille asetuilla ehdoilla. Niitä tämä ei ole mitään salaista valtion tukea, joten kriteereitä täytyy kunnioittaa, valtion tukikriteereitä ja myöskin pääoman sijoituksen voitto-oletus tai tuotto-oletus, kun on kyse yksityisestä pääomasta, niin kilpailupääosaston edustaja voi selittää, että tässä toimitaan samalla tavalla kuin kaikki muidenkin valtion taikka julkisten pankkien yhteydessä. Te mainitsitte, että olisimme tapaan tavanneet herra Dominguezin siinä yhteydessä, kun puheenjohtajuus vaihtui, taikka pankin pääjohto vaihtui. No, no juuri näin valvojat tekevät, koska me olemme vastuussa siitä, että asianmukainen valvonta ja arviointi suoritetaan. Meillä on, meillä on eri tasoista valvontaa sen mukaan, miten suuresta pankista, miten suuresta pankista on kyse, onko pankki järjestelmän riskin kannalta merkittävä pankki ja niin poispäin. Sama tarkastellaan pankin toimintakykyä, johtoa ja muita kysymyksiä. Tämä on aivan tavanomaista toimintaa, jota me harjoitamme. Ei tässä millä tavalla toimittu eri tavalla sen vuoksi, että kyseessä oli julkinen pankki eikä yksityinen pankki. Kilpailun pääosaston täytyy tarkistaa viime kädessä, että kyse on todellakin investoinnista ja samalla tavalla kuin silloin, kun on kyse investoinnista, joita yksityiset sijoittajat tekevät. Jakob von Weizsäcker. Jakob von Weizsäcker. Thank you, Chair. Madame Nui, it's a pleasure uh, to have... Kiitos puheenjohtaja. No, Nui, onpa mukavaa, että olette Me Ehkäpä voisin aloittaa kysymällä asiasta, joka liittyy Yhdysvaltain tämän aamun vaalitulokseen. Tämä vaalitulos on tuskallinen muistutus siitä, miten tärkeää on luottamus äh, hallintoelimiin. Ja kun te nyt istutte täällä vieraana niin teidän toimielimenne edustajana, me olemme kovasti poliittista pääomaa instituutioon valtionne eh, investoineet, joten teidän eh, vastuunne on valtava. Teillä on valtava vastuu ja me olemme kyllä toden totta siitä tietoisia. Mutta kun tällainen vastuu on kannettavana, niin tärkeä kysymys onkin, että mitenkä tulee toimia varovaisuusperiaatteen mukaan teidän tulisi varmaan huolehtia siitä, että nämä pankkien taseet putsataan kerta kaikkiaan, koska se olisi tärkeää taloudelle ja kasvulle ja kansan luottamukselle eri toimielimiin ja instituutioihin. Kun ajatellaan tiettyjä pankkeja, niin ehkäpä ei tulisi ajaa tiettyjen pankkien tai tiettyjen hallitusten intressejä niinkään. 2013, eli jo varsin pitkän aikaa sitten hän aloitettiin toimet, joiden kautta näihin tavoitteisiin tuli päästä. Nyt ollaan vuodessa 2016 ja nyt puhutaan sitten työryhmästä, että tarvitaan työryhmä, jotta päästään siihen, mikä olisi pitänyt, mihin olisi pitänyt päästä jo ajat sitten. Joten miten te aiotte toimia tulevina kuukausina ja vuosina varmistaaksenne sen, ettemme joudu tilanteeseen, jossa meillä on merkittävä luottamuspula. Toinen kysymykseni liittyy Basel kolmoseen, Basel neloseen on seuraava. Eli jos hyväksymme sen, että pankkimallissa tietyt riskit ovat tosiasia. Eli vaikka voimmekin pankkeja valvoa entistä paremmin, niin riski on aina olemassa ja osa valvontastrategiaa täytyy juuri olla se, että katsotaan myös sitä tulosta. Ja minä kysyisinkin teiltä, että olisiko teidän mielestänne järkevää yrittää tähän erityistilanteeseen, joka Euroopan pankkialalla on. Ja tietenkin me haluamme tukea kansainvälisissä ympyröissä omaa pankkitoimintaamme, kuten nyt vaikkapa Baselissa, niin että voisiko meillä olla päästä, parempi tapa päästä tavoitteeseen ja pyrkiä nämä virheet paikkaamaan. Kiitos. No kiitos. Voin kertoa teille, että olen täysin tietoinen siitä taakasta vastuusta, joka meidän valvontaviranomaisen valvontamekanismin harteille on laitettu ja me pyrimme todella tämän luottamuksen arvoisia luonnollisesti olemaan. Kun puhutaan kattavasta arviosta, sen läpinäkyvyydestä, niin me olemme ensinnäkin pyrkineet ottamaan huomioon nämä järjestämättömät Äh, lainat ja niiden osuuden ja olemme pyytäneet äh, parempaa tasoa äh, järjestämättömille lainoille, kun puhutaan vakavaraisuusvaatimuksesta, mutta tämä ei ole tarkalleen ottaen tilanne, jossa voidaan, jonka pohjalta voidaan jatkaa, kun omaisuus eriä, erien laatua arvioidaan, niin tilannehan ei voi tietenkään sitten jatkua täysin ennallaan. Nyt olemme siirtymässä kohti seuraavaa vaihetta, eli kerromme pankeille, että on hyvä, että näitä pyritään, että taseita pyritään puhdistamaan näistä, mutta ei se vain riitä. Ei riitä, että pankit vaan yrittävät selviytyä kriisistä toiseen ikään kuin, ja siksi meidän täytyy nopeuttaa omaakin prosessiamme. Meidän velvollisuutemme on ja sellaista se elämä on. Meidän velvollisuutemme on ottaa huomioon eri pankkien tilanteet eri järjestelmissä, eri laillisissa puitteissa, joten kun ajatellaan näitä vanhoja omaisuuseriä, niin varmaan kaikkein paras tapa on käsitellä niitä ihan tapauskohtaisesti valvonnan kautta. Eli pyydämme pankkeilta suunnitelmia, miten ne aikovat näitä järjestäytymättömiä omaisuuseriä käsitellä. Ja jos katsomme, että pankki ei ole kyllin kunnianhimoinen, pyydämme lisää, pyydämme lisää toimia tai ponnekkaampia, nopeampia toimia. Mutta tulevaisuutta silmällä pitäenkin, kun olemme ohjeistusta julkaisseet ja tulemme julkaisemaan jatkossakin, niin olemme varmistaneet sen ja varmistamme sen, että eh, nämä eh, omaisuuserät, kun tilanne on muuttunut, niin uusissa lainoissa ei enää jouduta tällaiseen tilanteeseen kuin näiden järjestämättömien vanhojen suhteen. Sitten Basel, kolmonen. Kyllä, mallinnusriski on olemassa. Se riippuu tietenkin myös operaatioiden monimutkaisuudesta. Jotkut ovat yksinkertaisempia kuin toiset ja luonnollisesti, jos katsotaan, että riskipainotettuja omaisuuseriä ei ole eh, kylliksi tai otettu huomioon, niin tähänkin voidaan puuttua. Minä ehkä sanoisin, että jos kyse, jos me teemme hyvää työtä arvioidessamme pankkien malleja ja säilyttäessämme eh, tai varmistaessamme sen, että ne säilyttävät mallinnuksen, oikealla tollalla, niin nämä ovat niitä neuvotteluja, joita me käymme ja tietenkin tämä riippuu sitten myös siitä, minkälaista ohjaa näillä on. Ja mielestäni me olemme jo ihan menossa oikeaan suuntaan. Eli vähemmän kannustimia on pankeille käyttää sellaisia malleja, eh, joiden säilyttäminen olisi kallista. Eh, kyse on kuitenkin yksinkertaisista pankeista, joten tällainen standardi eh, lähestymistapa on varmaan ihan järkevä. Joten pyrimme nyt saamaan aikaan tilanteen, joka on suhteellisen ää, ää, maltillinen, varovainen, mutta samalla vakaa. Kiitos. José Manuel Fernández. José Manuel Fernández. J'essaie de parler en français parce que comme ça on n'a pas besoin puhun ranskaa, koska tällä tavalla ei tarvita käännöstä ja sehän on aina parempi. Avoimuus on aina parasta politiikkaa ja aina paras tie tarvitaan vastuullisuuden kulttuuria, koska joskus kukaan ei ole vastuullinen. Kansalaiset, kansalliset parlamentit eivät välttämättä voi esittää kysymyksiä EKPlle. EKP ei välttämättä aina vastaa konkreettisiin kysymyksiin. Olen ymmärtänyt, että Euroopan keskuspankin valvonta me mekanismilla ei ole ollut roolia Portugalin eh, pankin eh, rekapitalisaatiokysymyksessä. Ja kun te olette kokoustaneet Portugalin eh, keskuspankin kanssa, ovat olleet, ovatko nämä olleet muodollisia vai epämuodollisia kokouksia? Ja toinen kysymys, minkälaista tietoa Euroopan keskus Pankille on annettu, jotta prosessi voidaan aloittaa? Eli minkälaista tietoa on annettu muun muassa luotoista, tilanteesta, ennusteista, tappioennusteista ja ö, koska näin on tehty? Ö, mielestäni tämä on hyvä ö, paikka soveltaa transparenssia, avoimuutta. Ja avoimuus, kuten sanottu, on aina parasti eteenpäin. Merci de parler Kiitoksia, että puhuitte noin hienosti ranskaa, joka mahdollistaa sen, että minäkin voin vastata ilman, että tarvitsee kääntää. Niin, kyllä avoimuus on minustakin hyvä asia. Se on myös, meillä on myös ammatillisen vaitiolovelvollisuuden velvollisuus. Minä tietenkin haluan antaa parlamentaarikoille tietoa, mutta jotkut asiat ovat salaisia. Voin Tälle pankille on tehty ihan sama asia kuin muillekin pankeille on tehty. En nyt sano, etteikö meillä, ettemmekö me olisi kantaneet vastuuta tästä äh, rekapitalisoinnista. Silloin kun pankit ovat heikossa tilanteessa äh, pääoman suhteen tai muiden elementtien suhteen, niin totta kai me silloin vaadimme näiltä äh, pankeilta pääoman muodostusta, jotta tämä heikkoudesta päästään eroon. Ja me teemme paikan päällä tarkastuksia ja teemme tutkintaa, tutkimme tilannetta. Jos te haluatte tietoja päivämääristä, niin en minä niitä muista ihan näin hihasta, mutta noin pari vuotta ennen kuin siirryimme varsinaiseen työhön, niin me pyysimme erilaisia lukuja ja niin edespäin. Ja valvontamme kannalta on tärkeää, että me keskustelemme pankin kanssa, me saamme asiakirjoja, lukuja. Kaikki pankit joutuvat alistumaan tietysti paikan päällä valvontaankin. Ja erityisesti edellytämme omia varoja, riittävää pääomaa ja sen sijaan, että nämä markkinat joutuisivat ää, Ähm, menemään markkinoille, niin äh, tietysti ovat joutuneet kääntämään itse oman omistajansa puolen, eli Portugalin valtion. Se, mitä tapahtuu muille pankeille, jotka menevät markkinoille, äh, niin joutuvat tietysti kilpailutilaan, niin, niin ähm, komission kilpailuosasto tietysti äh, joutuu varmistamaan sen, että että se julkinen raha, jota lasketaan liikkeelle, on, tai tälle pankille annetaan, niin on, sen osalta noudatetaan samoja sääntöjä kuin yksittäisten ähm, tahojen osalta. Ja minä tiedän, että muun muassa kilpailuosastokomissiossa komissiossa joutui ö, varmistamaan sen, että kaikki tapahtui ö, normaalilla tavalla, muuten lupa ei olisi annettu. Muutkin keskuspankit esimerkiksi, ö, tai muutkin pankit, esimerkiksi ö, saksalaiset pankit ovat joutuneet ö, käyttämään komission pakeille, kilpailuosaston pakeille, kun kyse on ollut pääoman muodostamisesta, kapitalisoinnista. Ö, ja totta on, että olen tavannut kaikki nämä pankkiirit, jotka minun pitikin tavata. Se on tärkeää valvonnan kannalta. Ja tapasin heitä myös Frankfurtissa. Osallistuin myös Portugalissa eräseen konferenssiin, jossa minulta, minulta pyydettiin audienssia ja minä tietysti vastasin kyllä kaikille. Ovatko nämä tapaamiset olleet muodollisia vai epämuodollisia, no en minä nyt tee eroa näiden kahden välillä minä, minun puheeni sitovat minua aina, joten minä pidän tältä kantilta kaikkia tapaamisia muodollisina. Ja minä teen ihan tätä perustyötä, niin perusvalvontatyötä. On totta, että muidenkin tämän fit and proper-käytänteen puitteissa olen tavannut muitakin pank- eh, pank- pankkien edustajia ja sama meininki. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Rouva Nui, nyt on pyritty välttämään kaksinkertaista sääntelyä kun on kyse valvontavelvollisuuksista ja kirjanvaihtajapankeista. Pankkivalvonta harjoitetaan eri tasoilla, Euroopan tasolla, maailman tasolla ja kansallisella tasolla. Tarkoitus on varmistaa, että riskejä johdonmukaisesti ja yhdenmukaisesti voidaan kattaa euroalueella. Kuitenkin viimeiset vuodet kirjanvaihtajapankit ovat eri alueilla toimineet erityyppisten asiakkaiden kanssa. Lisäksi on neuvot katsoneet, että täytäntöpano kustannuksia on liikaa ja pankit, jotka toimivat eri lainkäyttöalueilla, ovat eri epäsuhteisessa asemassa. Lisäksi terroristin, terrorismin rahoitus ja rahanpesu ovat toimintaa, jota on harjoitettu näiden kirvehtiöpankkien puolella. Entä sitten riskistrategia? Voitaisiinko sillä asianmukaisesti puuttua muilla lainkäyttöalueilla toimiviin pankkeihin ja toimintoihin? Entä rahoituspalvelut? ja se, että tietyn tyyppiset asiakkaat voitaisiin sulkea pois, pankit ja järjestöt, niin pitäisi auttaa pikemminkin heikossa asemassa olevia ihmisiä. Maailmanlainen pankkijärjestelmä, eikö se vaatisi maailmanlaajuista toimintaa? lähinnä tämä kaikki vaikuttaa pieniin eurovyöhykkeen maihin, joilla on tässä kilpailu haitta. Yhteinen valvontajärjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä pankkien välillä. Mitä mieltä te olette tästä asiasta? Mitä poliittisia toimia teidän näkse pitäisi ottaa käyttöön, jotta voitaisiin puuttua tähän asian EU-tasolla kansainvälisesti? Thank you. Well, uh... Kiitoksia. Toden totta. Olen tietoinen siitä, että on olemassa joukkopankkeja, jotka ovat vähentäneet tämän tyyppistä pankkitoimintaa. Tämä saattaa olla huolestuttava asia pienten maiden kannalta, pienten maiden, jotka ovat mukana yhteisessä valvontamekanismissa. Minun täytyy sanoa, että olen tästä pahoillani. Ei tämä ole minun syytäni, eikä tämä kuulu SSMn piiriin. Tämä asia, asia vähentää näiden tämän tyyppisten pankkien toimintaa. Syynä on se, että täytyy varmistaa, että kuluttajansuojasääntöjä ja rahanpesuvastaisia sääntöjä noudatetaan. Työ on näiden suhteen enemmän kuin aiemmin. Pankit ovat nyt tietoisempia näistä riskeistä. Tämä tässä on taustalla. Toivon mukaan SSMn myötä voidaan katsoa, että koko alueen yhtä ainoa laikkaa että aluetta. Silloin SSM-piirin kuuluvien pankkiin on helpompi ottaa nämä kysymykset. Tätä, tähän ei kyllä päästä, olen tästä samaa mieltä teidän kanssanne, mutta voimme nyt kuitenkin tällaista toivoa. Muutoin en tarkalleen nyt oikein näe, mitä voitaisiin tehdä minun tasollani asialle. Ei tämä ole sellainen asia, jonka suhteen minulla on toimintamahdollisuuksia. Ei tämä kuulu minulle tämä asia. Ähm. Kiitoksia. Pablo Salva seuraavana. Kiitos oikein paljon ja kiitoksia siitä, että olette tullut vieraksemme. Tänään haluaisin kysyä teiltä arvopaperistamispaketista. Ja haluaisin kuulla kantanne tästä eh, hierarkiasta. Ja tämän lisäksi toteaisin, että parlamentissakin on kuultu ääniä ää, siitä, että tämä riskitaso tai tulisi 20 prosenttiin. Mitä mieltä te olette siitä? Kiitos. Kiitos. Ensinnäkin kaikkien täytyisi nyt muistaa, että aiempi Baselin paketti tullaan täytäntöön panemaan ja se tuo arvopaperistamiselle jo tiukemmat säännöt, eli näissä puitteissa tämä kaikki tapahtuu. Kun sitten puhutaan yksinkertaisesta läpi näkyvästä arvopaperistamisesta, niin äh, valvojana meillä täytyy olla äh, selvät sävelet, ei, ei, ihan hyvä tuote äh, tarvitse mitään erityisvalvontaa. Ja tämä ehdotus, tämä oli myös Ekopen kanta ja komission ehdotus oli mielestämme järkevä. Me sitä ehdottomasti tuimme. Ja, ja kun sitten äh, puhutaan näistä vaatimuksista, nyt ollaan viidessä prosentissa ja äh, ihan äh, tavalliselle läpinäkyvälle arvopaperistamiselle tämä 5 prosenttia riittää kyllä. Mielestäni ei ole perusteltua vaatia tämän korkeampaa tasoa, kun ajatellaan erilaisia arvopaperistamismalleja. Jos on sitten jotain korkean riskin arvopaperistamista, niin 20 prosenttia voisi olla hyvä ajatus, mutta ei mielestäni koskien yksinkertaista ää, läpinäkyvää arvopaperistamista varten. Tämä 5 prosentin taso on toiminut oikein hyvin. Kiitos. Thank you, uh, Mr. Chair, Ms. Nui. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä vastauksestanne kirjeeseen, jossa varmistitte sen, että EKP tulee käyttämään kaikki keinonsa ssm puitteissa – Varmistakseen, että kaikki Euroopan pankit tulevat saman saman valvonnan osakseen. Minun kysymykseni kuitenkin liittyy järjestämättömien lainojen vähentämiseen. SSM on asettanut muun muassa Kreikan Äh, pankeille sellaiset äh, tavoitteet, joita on aika vaikeaa täyttää ottaen huomioon hallinnolliset ja muut puitteet. Jonkin verran on jo ryhdytty toimiin, jotta voitaisiin ryhtyä äh, tuomioistuimen ulkopuolisiin menettelyihin, mutta siinäkin on ongelmia. Mm, kun otetaan huomioon tämän kriisin vakavuus, niin näiden turvatakeiden laajentaminen rakentaminen niin, että voidaan taata ainakin kansalaisten asumukset, niin tullaanko siitä keskustelemaan ja hyväksyykö SSM tämän? Ja asetatteko te joitain ehtoja tälle tai onko teillä jotain muita ehdotuksia? Well, uh, the... Niin tämä puitteisto, jonka mainitsitte, on pikemminkin sellainen puitteisto, joka liittyy niihin ehtoihin, jotka me asetimme instituutioille, siis Kreikan pankeille ja Kreikan hallitukselle. Mitä meihin tulee, niin me emme ole vielä näin pitkällä järjestämättömien lainojen suhteen, koska tällä hetkellä me, käymme konsul, me konsultoimme koko paketista se loppuu tämän kuun puolessa välissä. Tässä vaiheessa pyrimme saamaan pankit toteuttamaan tätä pakettia, joka siis saatetaan päätökseen täysimittaisesti ensi vuonna. No, tämän sanottua niin voin todeta, että on jo useita pankkeja, jotka ovat ryhtyneet hyvin, toi, siis tehneet aloitteen, ryhtyneet toimimaan oikein niin sanotusti. Nyt keskitymme lähinnä yleisesti näihin järjestämättömiin lainoihin. Niitä on erilaisia. On PK-yritysten, yksityisten ihmisten, suurten yritysten lainoja. Ähm, äh, on myös kiinelainoja, kulutusluottoja, äh, kiinelainoja, ensisijaista asumusta varten niin edespäin. Me olemme vielä pohtimassa, mihin tulisi ensisijaisesti kiinnittää huomiota. Ehkäpä eh, yksilöt eivät, tämmöiset yksittäiset omistajat eivät välttämättä, asuntojen omistajat eivät tule ihan ensimmäisenä tässä käsittelyyn. Varmasti aloitamme suurista yrityksistä sitten pk-yrityksistä. Tämähän ei ole hyväksi ainoastaan pankeille, vaan yrityksillekin on hyvä puuttua tähän ongelmaan. Jos ne haluavat päästä takaisin liiketoimintaan, haluavat uusia luottoja pankeilta, jotka ovat riittävän vahvoja voidakseen antaa luottoa, niin niiden täytyy ensin puhdistaa taseensa niin, että tällaisia järjestämättömiä lainoja ei, siis järjestämättömiä lainoja voidaan ehkä siirtää ja niputtaa uusiksi lainoiksi, jos kyse on tietynlaisesta saneerauksesta. Ja tietysti yksittäiset ihmiset ovat aina äh, arkaluontoisempi asia. En tietenkään väitä, että pankkeilla tulisi olla nolla prosenttia järjestämättömiä lainoja. Kyllä ei sitä tapahdu koskaan. Me arvioimme tätä tilannetta ja pyrimme tilanteeseen, jossa pankit täyttävät tämän SSM keskiarvon, joka on noin 7 prosenttia. pankit toki laativat omat järjestämättömien lainojen käsittelysuunnitelmansa. Ja kyse voi olla monivuotisesta suunnitelmasta. Siinä on erilaisia etappeja. Jos näitä etappeja kunnioitetaan, näitä virstanpylväitä kunnioitetaan ja tavoitteet täytetään ja pankki pääsee parempaan jamaan valvojankin mielestä, niin ja on tärkeää, että pankki itse sitoutuu toimimaan hyvin. Jos ei, niin se ei ole hyvä lähtökohta. Eli meidän täytyy pohtia, mitkä ovat meidän ensisijaiset tavoitteemme. Ja, ja nämä yksittäiset äm, asunnon omistajat eivät ole ehkä ensisijainen kohteemme, mutta kun mutta on hyvä, jos luotto, tällainen la, lainoja koskeva luottosuunnitelma tehdään ja niitä pyritään sitten restrukturoimaan hyviksi lainoiksi. Kiitoksia. Tämä oli erittäin hyödyllinen kuuleminen. Seuraava järjestetään 23. päivää maaliskuuta vuonna 2017. sinun parlamentti työstää toista mietintöään, joka liittyy pankkiunioniin. Täysistunto on siihen mennessä sen toivottavasti hyväksynyt ja silloin voimme jatkaa keskustelua, vuoropuhelua yhteisen valvontamekanismin edustajien kanssa. Kiitoksia. sorry, it's my uh, mistake. We move to point seven. I... Nyt siirrymme kohtaan seitsemän. Kyse on EUn ja Kanadan välisestä sopimuksesta. Markus Ferber, esittelen, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Minä voin puhua aivan lyhyesti. Vuodesta 1999 meillä on ollut Kanadan kanssa. Kilpailualan sopimus tästä sopimuksesta on nyt neuvoteltu uudelleen. Kyse on ennen kaikkea Euroopan unionin ja Kanadan kilpailuviranomaisten välisestä eh, tietojen vaihdosta kilpailualalla, siis kyse ei ole suinkaan siviiliasioista. Eli kun mahdollisesti on tapahtunut transatlanttisiin kauppasuhteisiin tai maailman kauppasuhteisiin vaikuttavia kilpailun vääristymätapahtumia, niin äh, asioihin puututaan juuri tämän tietojenvaihdon kautta sitten. Äh, kilpailuviranomaisten on voitava toimia maailmanlaajuisesti globaalisti ja tämän tyyppiset äh, sopimukset ovat siis kilpailualan Mm, vastaus globaalistumiseen. Tämä Kanadan sopimus on itse asiassa vasta toinen laatuaan ensimmäinen sopimus tämän alan yhteistyössä sekä todistusaineiston vastavuoroisessa äh, vaihtamisessa on Sveitsin kanssa ja tästä Kanadan sopimuksesta tulee toinen sopimus ja kun äh, tapasimme äh, komission jäsen Westeriä, niin mehän jo hänelle esitimme asiasta kysymyksiä. Ja itse asiassa tämä sopimushan nyt on juuri meidän ehdotuksemme kaltainen ja minä tässä mietintöluonnoksessani ehdotan, että hyväksymme tämän sopimuksen tai siis suositusluonnoksessa suositan sopimuksen hyväksymistä. Tiedän, että kyse on vain kuulemisesta ja viime kädessä sitten neuvosto ratifioi sopimuksen ja tietenkin meidän täytyy menettely tavallisesti sitä paitsi vielä odottaa eh, sitä, että neuvosto antaa meille luvan tulla kuuluiksi, mutta sitten kun saamme neuvostolta luvan tulla kuuluiksi, niin ehdottaisin, että eh, annamme suostumuksemme tälle sopimukselle Eh, me emme sopimusta saa mitenkään muuttaa, mutta tämä on ihan samanlinjainen sopimus kuin Sveitsin sopimus, jonka olemme jo hyväksyneet, joten tässä yhteydessä eh, kun tätä on kilpailutyöryhmässä analysoitu, ehdotan esittelijänä, että annamme hyväksyntämme sopimukselle. Kiitos oikein paljon. Kiitokset teille. Äh, ymmärrän, että kyse on siis todella hyväksymismenettelystä 352 artiklan mukaisesti. Ja se onkin erityinen artikla. Alfred Sant on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin tässä todettiin, mitä tulee tähän kilpailualan tietojen vaihtoon, todistusaineiston tietojen vaihtoon EUn ja Kanadan välillä, niin kyse on siis toimista, jotka häiritsevät kilpailua jommankumman osapuolen alueella. Ja tässä nyt todella päivitetään ja modernisoidaan vastaavia aiempia päätöksiä. Emmehän me voi muuta sanoa kuin kyllä. Kanadahan on maa, joka jakaa unionin arvot, soveltaa meidän arvojamme. Ja näin ollen, kun puhutaan vaikkapa tietosuojasta ja yksityisyyden suojasta, tiedämme, että molemmat osapuolet näitä kunnioittavat yhtä lailla kaksi asiaa. Neuvostohan antoi komissiolle tehtäväksi käynnistää neuvottelut 2008 lokakuussa yli kahdeksan vuotta sitten. Miten on voinut kestää näin pitkään, että asia on saatu hoidettua? Minun käsit käsittääkseni eh, kukaan ei missään vaiheessa näitä neuvotteluja ole vastustanut. Eli tämä on kyllä kummallista. Molemmat osapuolet ovat olleet yhtä mieltä siitä, että kilpailulainsäädäntöä tulee yhdenmukaistaa niin, että eh, kilpailutoimintaympäristö on samankaltainen. Vai meneekö minulla, onko minulla tässä mennyt nyt jotakin ohi? Ja nyt todella katson, että meidän, meitä tulisi meille tulisi kyllä tiedottaa asioista paremmin. Sitten tuo SETA-kysymys tietenkin, siitä nyt on puhuttu hyvin paljon, mutta kyllä minä yllättyisin, jos Euroopan parlamentin kollegat eivät näkisi, että tämä keskustelu jälleen liittyy tietenkin SETAan ja voisi tarjota mahdollisuudet avata SETA-keskustelun uudelleen, kun kerran kilpailu asioista puhutaan, ja artikla 17.2 on hyvin tärkeä tässä, kun puhutaan toimista, niiden on oltava läpinäkyviä, syrjimättömiä ja kilpailulain on oltava läpinäkyvää ja sitten täytyy tosiaan näitä todistus aineistoja toimittaa eri osapuolille. Eli tämä sopimus on täysin johdonmukainen myöskin SETAn kanssa. Jos tämä olisi saatu ajoissa kuntoon, se olisi, oltaisiin voitu SETAn nivoa. Nyt se tulee myöhemmin. Kiitos. Kiitoksia sitten Cora van Nieuwenhausen. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Ferberia jälleen kerran hyvästä mietinnöstä. Voin puhua lyhyesti tästä. Tämä ehdotus on mielestäni oikein myönteinen kehityskulku tässä globaalissa taloudessa. Kun meillä on aidot vapaat markkinat, niin me emme voi tehdä, rajoittaa ähm, kilpailua rajoilla. Me tarvi, tällaiset vapaat markkinat pönkittävät globaalia äh, kasvua ja se on hyvä asia. SETA on yksi askel kohti yhteistyötä, avoimia markkinoita ja parempaa kuluttajan suojelua ja myös yritysten suojelua. Jos kilpailu, ähm, siis ki, kilpailusääntöjen rikkomukset voidaan ähm, jäljittää nopeammin, mikä tarkoittaa, että myös yritykset ja kansalaiset ovat äh, paremmassa jamassa. Ja tietosuoja-asiatkin äh, äh, miellyttävät minua tässä, mutta yksi kysymys tässä ehdotuksessahan ei ö, puhuta velvoitteesta, vaan jätetään harkintaa valtaa sen suhteen, mitä vo, mikä voidaan määritellä tärkeäksi eduksi, e, e, tärkeäksi intressiksi. Minkälaisista intresseistä edusta on kyse ja kuka ne määrittää, koska tämä on aika hatara tämä kuvaus, mutta tämä on oikeastaan ainoa kysymys, joka minulla on esitettävänä tähän ehdotukseen. Uh. Kiitokset. Sitten kuen puolesta. Olkaapa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos, kiitos vielä puheenjohtaja. No niin, meidän poliittinen ryhmämme KUE, NGL-ryhmä, vastustaa tällaista rakenteellista kilpailupolitiikkaa ylipäätään. Aivan ilmeistähän on, että se vain ajaa eurooppalaisten oligopolien aseman vahvistamista. Sitten kun ajatellaan julkista sektoria, sitä ollaan yksityistämässä, se on joutunut yksityisiin käsiin taikka kun ajatellaan vaikkapa hiiliä, terästä, autoteollisuutta, säästöpankkeja, nämä kaikki ovat esimerkkejä tästä. Aiemmin kilpailupolitiikka otti sen tämän huomioon kuluttajatkin, mutta nyt se ajaa ainoastaan suurpää oman etua tallojen kansalaisten etua. Kun sitten puhutaan Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa tehtäviä vapakauppasopimuksia, niin meidän mielestämme ne eivät tuo minkäännäköistä äh, lisäarvoa kansainvälisten ja kansallisten olikopolien torjunnassa, jota ehdottomasti tarvittaisiin päinvastoin. Ja tämä mm, sama koskee nyt sitten kilpailuviranomaisia. Sattuupa somasti, että tämä äh, Kanada Äh, yhteistyön vahvistaminen tulee juuri samanaikaisesti SETA-sopimuksen käsittelyn kanssa. Tässä yksityistä pääomaa tuetaan Atlantin molemmilla rannoilla. Me sanomme ei, katsomme, että tulee toimia juuri päinvastoin. Katsomme, että me, me vastustamme ponnekkaasti ja tiukasti tätä sopimusta. Kiitos paljon. Kiitos. Nyt voimme antaa puheenvuoron esittelijälle. Ja, vielen Dank. Äh, ich will... Kiitoksia. vielä yksi puhuja. Minulle ei kerrottu tästä. Pyydän anteeksi. Okei, tämän taapi. No saanko minä nyt vielä sen puheenvuoron? Kiitos. Tämä sopimus, äh, mitä tulee kilpailu oikeudellisen alan yhteistyön tiivistämisen on vuodelta 1990, joten tässä kyllä nyt tarvitaan päivittämistä transatlanttisellakin alueella. Tämä uusi sopimus Sveitsin kanssa on oikein hyvä malli ja esimerkki tuleville sopimuksille ja tälle tulevalle sopimukselle myös Kanadan kanssa. Ja on tärkeää, että luottamuksellisen tiedon vaihto kilpailulainsäädännön alalla Mm, tulee olemaan hyvin tarpeellista lähivuosinakin lähes kaksi kolmas osa komission kilpailualan päätöksistä 2013-2012 vuosina liittyi kolmansien maiden kilpailuviranomaisten kanssa tehtäviin toimiin. Tämä asia on äärimmäisen tärkeä ja siksi meidän kyllä tulee kannattaa sitä, että nykysopimusta uudistetaan. Ja eikö se nyt ollut ihan hyvä, että sain tämän sanottua? Please, rapporteur. Esittelijä, olkaa hyvä. No kiitos. Pari lyhyttä huomiota vain. No niin, tässä puhutaan siis kilpailulainsäädännöstä. Ei setasta, muistutan tästä nyt vielä. Ei tämä liity setaan millään tavalla. Kyse on meidän omasta sopimuksestamme ja toiseksi totta kai voidaan käydä periaatekeskustelua eh, kilpailuoikeudesta, mutta kyllä minä sanoisin, että kun puhutaan palvelujen Äh, omistajuussuhteista, niin tämä ei kuulu Euroopan unionille mitenkään, eikä tämä kilpailuoikeudellinen ala nyt muutenkaan, joten en nyt oikeastaan ole sitä mieltä, että tämä Kanada sopimus on oikea paikka käydä mitään periaatekeskustelua kilpailuoikeudesta. Totta kai voimme näin tehdä, ja Kuen kollega on lämpimästi tervetullut tekemään meidän kilpailualivaliokuntamme, kilpailutyöryhmämme yhteistyötä meidän muiden kanssa. Me parlamenttina nyt olemme aina pitäneet hyvänä juuri tätä tietä, jonka komissiokin nyt on valinnut, ja siitä syystä ehdottaisin, että olemme johdonmukaisia. Mielelläni äh, mm, olen aina havuksi, mutta nyt en kyllä pysty tuohon äskeiseen kysymykseen vastaamaan, mitkä ovat niitä tärkeitä menettelyjä, jotka tulisi ottaa huomioon. Mutta onhan meillä tässä vielä aikaa ja tilaisuus Kora eh, tämä selvittää, koska neuvostohan ei virallisesti meille vielä ole antanut lupaa antaa omaa kantaamme, joten Kora uskon, että sinunkin vastaukseesi saamme vielä tässä ajoissa, sinunkin kysymyksesi saamme ajoissa vastauksen. Kiitos paljon. Conclude. Kiitoksia. Voimme päättää nyt tämän kohdan käsittelyn tähän. Oli miten oli. Tästä tulee yksinkertainen äänestys. Voi palata äänestyksen aikatauluun myöhemmin. Nyt tämä asia on hoidettu pois päiväjärjestyksestä ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Odottelemme tässä vielä varapuheenjohtaja Dombrovskis ja komission puolelta. I welcome Vice President. Tervetuloa komission varapuheenjohtaja Dombrovskisille tähän jäsenneltyyn vuoropuheluun. Tämän ensimmäinen laatuaan komission varapuheenjohtajan kanssa sen jälkeen, kun hän peri tämän rahoitusvakaudesta vastaavan tehtävän. Nyt on tilaisuus käydä näkemysten vaihtoa teidän kanssanne joukosta erittäin relevantteja päivän polttavia kysymyksiä, jotka liittyvät juuri tähän alaan odottelemme tällä hetkellä MR, MREL- e ja TELAK-ehdotuksia ja vakavaraisuusasetusta ja myöskin muita unionin ja pääomamarkkinaunionin liittyviä seikkoja on työn alla mukaan luottona arvopaperistaminen. Käsittääksemme tänään kollegan komission kollega keskus myöskin British-kysymyksestä, joten esityslista on erittäin täysi ja nyt on hienoa, että voimme keskustella näistä kaikista asioista teidän kanssanne ainakin saman tien. Pidemmittä puhetta puheenvuoron varapuheenjohtaja Dombrovskisille. Teidän täytyy lähteä paikalta puoli seitsemältä, joten meidän täytyy nyt tiukasti pitää kiinni puheajoista. Arvon varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Uh, thank you, uh, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja Arvon parlamentin jäsenet. Ensinnäkin Kiitoksia saamastani kutsusta ja tilaisuudesta käydä näkemysten vaihtoa teidän kanssanne näistä aiheista. Tietystikin tänään, tänään on erityislaatuinen päivä Yhdysvaltain presidentin vaalien vuoksi. Uskon, että on vain sovellista keskustella meidän työstämme ja siitä, kuinka voimme vahvistaa rahoitusalaa, pitää sen vakana, tukea investointeja ja kestävää kasvua Euroopassa. Työ, mikä liittyy rahoituspalveluihin, liittyy paljon laajempaan talouspoliittiseen strategian. Taustalla on epävarmuuden kasvu. Olisin painottaa, kuinka tärkeää on, että jatkamme makrotason vakavarauden valvontaa ja samalla teemme rakenneuudistuksia, että kilpailukyky paranee, työpaikkoja voidaan luoda ja voidaan puuttua kysymyksen liittyen eriarvoisuuteen ja samalla varmistamme sen, että ketään ei jätetä lehdellä soittelemaan lähestymistavastamme kerron enemmän tuo vuotuisen kasvuennusteen yhteydessä piakkoin. Mitä tulee laajempaan taloustilanteeseen? Taloutemme on edelleenkin häiriötä sietävä. Komissio ennustaa, että kaikki eu valtiot kasvavat ensi vuoden aikana taloutensa osalta, riski on kuitenkin edelleenkin ja ne liittyvät korkean epävarmuuden tilaan. Poliittisina päättäjinä meidän täytyy tukea tätä kasvua ja antaa tuottaa varmuutta silloin, kun se vain on mahdollista. Tämä pätee myöskin rahoitusalan. Meidän täytyy saada aikaan merkittäviä uudistuksia, joista on sovittu viime vuosina, jotta voimme vahvistaa pankkialaa, tukea uusia sisällisiä investointeja, vahvistaa pääomamarkkinoita ja samalla täytyy luoda päämarkkinaunioni. Olimme vuodisen keskustella siitä, kuinka nämä kaikki asiat saadaan hoidettua teidän kanssanne tänään. Pääoma, markkinaunionista ensin. Syyskuussa me julkaisin komission tiedonannon, jossa tarkasin sitä, kuinka voimme vahvistaa sitoutumastamme vuoden 2015 toimintasuunnitelman toteuttamiseksi, kuinka saadaan lisää vauhtia ja kuinka voidaan toimia rohkeammin kuin aiemmin, aina kuin vain mahdollista. Hieroterva parlamentti on tukenut tätä hanketta. Jotta pidetään vauhtia yle ja varmistetaan, Eurooppa ottaa vakavasti pääomamarkkinoiden syventämisen, luotan teihin siinä, että nyt saadaan ensimmäiset toimenpiteet jo pikkuhiljaa liikkeelle. Tarkoituksena on tarjousesitä koskeva sääntely saada uuteen uskoon, jotta markkinoilla yritysten asema paranee. Tarkoituksena on aloittaa arvonperistämismarkkinoiden luominen luomalla yksinkertainen standardoitu transparentti arvonperistäminen yhdessä riippumattomien toimijoiden, kuten EKPn kanssa. Ehdotuksena on myöskin vahvistaa Euroopan pääomamarkkinoita ja tukea sosiaalisia investointeja Muutama lainsäädäntö, joka liittyy eurooppalaisiin riskipääomarahastoihin ja eurooppalaisiin sosiaaliseen in, sosiaalisten rahastoon. Petri Jacek, Pablo Salba ja Sirpa Pietikäinen tekevät ankarasti töitä, jotta eri purasta päästään yli ja sopimuksen päästään. Ehdotuksen tarkoituksena on tukea investointeja lisäämällä rahoitusta eurooppalaisille yrityksille – Yrityksellä voi olla merkittävä rooli, kun pyritään vahvistamaan Euroopan elpymistä, joten meidän täytyy sopia asioista ja saada korjan tuntuvia tuloksia aikaan niin, että jotakin pitkän kestäneitä esteitä pääoman vapaata liikkuvuutta saadaan purettua Euroopasta. Haluaisin nyt mainita vielä kolme seikkaa. Ensinnäkin me täytyy katsoa, mitä lähestymistapia on insolvenssiasiassa, maksukyvyttömyysasiassa. Komissio tukee ajatusta, että yrityksen pitää antaa uusi mahdollisuus. Lisäksi täytyy antaa valivertailukohteita ja katsoa, mitkä mallit toimivat hyvin. Toiseksi verojärjestelyt eri puolilla Eurooppaa saattavat olla esteenä investoinnin, joten me teemme yhteistyötä luodaksemme toimintakäytänteet, jotta parhaimmalla tavalla voidaan tarkastella esimerkiksi tiettyjä veroja ja luoda samalla yhteinen, yhtenäinen konsolidoitu yhtiöveropohja. Tämä luo myöskin vakautta verojärjestelmiin ja oikeudenmukaisuutta e ei ole sisämarkkinoita, jotka liittyvät henkilökohtaisiin eläkkeisiin. Tämä saattaisi olla tärkeä elementti, kun tarkastellaan esimerkiksi työeläkkeitä. Nyt on kuultu eri osapuolia siitä, kuinka luotaisiin paras mahdollinen eläkemarkkina, yksityiseläkemarkkina Euroopassa. Nyt on saatu vastauksia. Nyt pohdimme sitä, pitäisikö antaa lainsäädäntöä asiasta ensi vuoden aikana. Olemme myöskin tehdä työtä, jotta voisimme tukea kestävää rahoitusta. EU on sitoutunut käyttämään vähintäänkin 20 prosenttia kaudella 2014-2020 ilmastotoimiin. Olemme enemmän vihreitä varoja ja vihreää rahoitusta strategisia strategisen investointirahastostakin, mutta nyt ei ole pelkästään julkisesta rahoituksesta kyse, vaan täytyy mennä paljon pidemmälle. Täytyy muistaa, että komissio on luonut korkean tason asiantuntijaryhmä, että saataisiin kokonaisvaltainen EUn työ, toimenpide kokonaisuus vihreiden investointien estämiseksi. Yritysten avoimuuden lisäämiseksi olemme sopineet direktiivistä liittyy muuhun kuin rahoitusalan raportointiin tuo tulon yhdeksän vuoden loppuun mennessä. Ilta saatiin aikaan sopimus instituutioista institutionaalisesta ja ammattieläkkeestä. Brian Haynes toimii tässä esittelen parlamentissa. Tässä lisäeläkerahastoja kehotetaan varovaisuuteen päätöksissään. Komissio tukee myöskin pitkäajan kestävää investointitoimintaa tällä alalla ja pyrkii poistamaan ongelmia. Päämarkkan unionin täytyy toimia myöskin piensijoittajan kannalta. Jatkotoimet vihreän kirjan osalta, jossa pohditaan rahoituspalveluiden ostamisen tiellä olevia esteitä, se on kun kyse tavallisista kuluttajista, huomenta siitä, missä puolella Euroopan asuvatkaan. On, sen tarkoitusperänä on helpottaa investointeja koko sisämarkkina-alueella. Tässä tuetaan myöskin rajat ylittäviä palveluiden tarjontaa ja ostamista. Eurooppa käyttää fintechiä ja muuta teknologista innovaatiota hyväkseen, jotta tämä toteutuisi samalla halutaan taata korkea kuluttajansuojan taso. Tässä olen kiitollinen olen Ludvigsonin mietinnölle tässä asiassa. Ja ensi vuoden puolella tullaan tekemään jotakin ehdotuksia asian suhteen. Sitten pankkialasta. Toimenpiteiden käyttöönotto pääomamarkkinoiden syventämiseksi on ala, jolla tehdään edelleenkin työtä eurooppalaisen pankkisektorin puitekehyksen toimintakehyksen luomiseksi. Eurooppalainen pankkisektori on paljon vahvempi ja paremmin pääomitettu kuin ennen kriisiä. Tämä on selvinnyt hiljattain tehdystä stressitestistä, mutta joitakin haasteita on edelleenkin. Monet pankit ovat vaikeuksissa, niin on vaikea antaa luottoa eri toimijoille, koska korkotason kovin matala. Tekniset mahdollisuudet ovat uusia mahdollisuuksia, mutta myöskin samalla haasteita, kun tarkastellaan olemassa olevia liiketoimintamalleja. Asiat täytyy hoitaa kuntoon ja haasteet liittyvät lähinnä pankkisektoriin itseensä ja ratkaisut ovat pankkisektorin käsissä, mutta komission tarkoituksena on luoda asianmukainen toimintaympäristö, niin asiat voidaan hoitaa tehokkaasti ja turvallisesti kuntoon. Me vahvistaa pankkiunionia. Olemme tehneet, antaneet siksi ehdotuksen Euroopassa talletussuojajärjestelmäksi järjestelmäksi. Nyt jatketaan työtä myöskin Euroopan parlamentin puolella asiasta ja tehän keskustelitte tästä Ester Delangin mietinnön yhteydessä. Mitä tulee suuren määrään järjestämättömiä lainia, nyt annetaan teknistä tukea rakennetukiohjelmasta. Samalla pidetään yllä painetta eurooppalaisen talouden ohjausjakson yhteydessä ja maakohtaisen suosituksen suositusten yhteydessä. Nyt on pyritään luomaan räätälöityjä ratkaisuja, jotta pankkien ratkaisu ja valtion apukysymykset voidaan hoitaa kuntoon. Myöhemmin komissio hyväksyy ehdotuksen, joka liittyy pääomavaatimuksia koskeviin seikkoihin. Tässä mennään kahteen suuntaan. Ensinnäkin puututaan vielä oleviin riskeihin pankkisektorilla, niitä kanssa standardit, joista Baasin komitea on päättänyt pistää täytäntöön, ja myöskin rahoitusvakauskomitean suositukset täytyy toteuttaa, jotta yritykset voivat toimia sen mukaisesti. Lisäksi toimien täytyy ja sääntöjen täytyy olla oikeasuhtaisia. Tämä on osa meidän pyrkimystämme tehdä tästä lainsäädännöstä niin käyttäjäystävistä kuin vain mahdollista kauttaaltaan. Siksi me halusimme näyttöä kaiken pohjaksi ja työmme perustuu myöskin parametin tekemälle työlle. Ja Burkhard Baltz erityisestikin on ollut arvokas yhteistyökumppani. Haluamme aina näyttöä tarpeesta tämän alan lainsäädännön. Haluamme lisätä myöskin rahoitusta reaalitalouteen ja katsomme, kuinka lainsäädäntö voi olla oikeasuhtaisempaa ja samaan kuitenkin saada aikaan yhtä hyviä tuloksia kun kyse vakavan varmuudesta. Tarkastetaan myöskin riskejä vähemmättämistä yritysten kohdalla ja haluamme yritysmaailmasta ja talouselämästä tulevaisuuteen suuntautuvaa ja kestävämpää. Eurooppalaisten markkinoiden äh, saneerausu ehdotukset saattavat tuoda mukana jotakin muutostarpeita. Rahoitusjärjestelmän kohdistuu muitakin riskejä, jotka tulevat muualta suunnalta. Jo vuoden loppuun myös tarkastetaan markkinaa asioita ja pyritään vähentämään rahamarkkinarahastojen aiheuttamia riskejä ja tarkastella niiden tarjoamia tuotteita sijoittajan kannalta. Lopuksi haluaisin vielä kiittää Niina Kiilihän tekemästään työstä tällä saralla. Ennen vuoden loppua teemme vielä ehdotuksen, joka liittyy puoliin ja niiden kohdalla harjoitettavaan kriisinratkaisumenettelyyn. Eurooppaiset säännöt, erityisesti markkainfrastruktuuria koskevat säännöt ja pankkien kriisinratkaisudirektiivit tässä me tärkeässä asemassa. Haluamme toimia niin johdonmukaisesti kuin vain mahdollista, kun tarkastella nykyistä kriisinratkaisulainsäädäntöä. Ja olemme vastaamme myöskin erityisiin tarpeisiin, jotka liittyvät äh, keskusvastapuoliin, ja katsomme, mitä voidaan tehdä, kun asiat menevät pieleen. Ensi vuonna teemme ehdotuksia, joilla ajantasaistetaan makrotason vakavaraisuusvalvontaa. Kuuleminen on juuri saatu päätökseen, teemme työtä tällä hetkellä vastausten parissa ja odottelemme myöskin teidän kantan, kannanottoanne makrotason vakavaraisuuden varmasti halutaan tehdä vahvempaa, mutta sääntöjen täytyy olla oikeasuhtaisempia ja ESPn toiminta esimerkiksi pitäytyy tehdä mielekkäämmäksi. Ja Pripse päätöslauselma jonka parlamentti antoi sikatasomaan BRIPS on erittäin tärkeä osa kuluttajan lainsäädäntöä. Ensimmäinen velvoitteemme koko tässä prosessissa on ollut tarkastaa kuluttajan etua. Komissio on huolisesti arvioinut Euroopan parlamentin päätös, joka liittyy tähän aiheeseen. Olemme tehneet yhteistyötä eurooppaisen, eurooppaisten valvontaviranomaistenkin kanssa vastataksemme eri huoliin, joilla me lähettäneet ehdotuksen kansallisille viranomaisille tänään Ehdotuksia tullaan tekemään viipymättä. Komissio aikoo ehdottaa myöskin kahden kuukauden pidentämistä PRIPS-asetukselle, niin yrityksillä on enemmän aikaa sopeuttaa uusiin sääntöihin, jotka astuvat voimaan. Tämä mahdollistaa sen, että asiat saatetaan loppuun vielä ennen täytäntöönpanoa. Sitten on olemassa yhteisymmärrys siitä, että nyt emme ala uudelleen ykköstason lainsäädäntöä Joten johtopäätöksen voi todeta, että tavan, tässä on vain joitakin esimerkkejä, jotka liittyvät työhön, jota tehdään rahoituspalvelun alalla. Ja kuten voitte havaita, me pyrimme asianmukaisen tasapainoon, että voimme syventää sisämarkkinoita ja lisätä rahoitusta, joka tulee reitalouden hyödyksi. Samalla suojelemme kuluttajaa ja rahoitussektorista pidetään, rahoitussektori pidetään dynaamisena, mutta turvallisena ilo mielin vien näitä asioita tulevina viikkoina ja kuukausien eteenpäin teidän kanssanne yhteistyössä. Kiitoksia paljon. Kiitoksia kovasti, varapuheenjohtaja. Olemme yhtä mieltä tämän ohjelman kanssa ja parlamentti tulee kyllä toistamaan ähm, suostumuksensa ähm, myös päivämäärien osalta. Nyt voimme kuulla ensimmäiset puheenvuorot. Ensinnäkin Zalba. Gracias. Kiitokset äh, puheenjohtaja. Jos sallitte, niin puhuisin mielelläni äidinkieltäni Espanjaa. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset äh, varapuheenjohtaja, komission varapuheenjohtaja. Puheenvuorostanne ensin haluan onnitella teitä, koska te olette saanut entistä painavamman salkun ja aivan epäilemättä voimme jo nähdä, että erittäin tehokkaasti olette jo tarttunut toimeen, joten aivan ensin lämpimät onnittelut. Ne kertomukset, joihin viittasitte, en voi sanoa mitään muuta kuin, että nyt tällä hetkellä me tietenkin teemme kaikkemme vaikkakin kätemme ovat sidotut sen suhteen, että mietinnöt hyväksyttäisiin mahdollisimman pian. Tällä viikolla aiemmin rakenteellisen vuoropuhelun puitteissa tapasimme Espanjan ja Portugalin valtiovarainministereitä ja saatoimme olla hyvin äh, tyytyväisiä molempien maiden aikaansaamaan edistykseen ja niihin päätöksiin, joita maissa on tehty. Ja todella sitten äh, näin voidaan välttää tämä mahdollinen varojen jäädyttäminen. Haluaisin, että te arvioisitte tätä rakenteellista vuoropuhelua, joka tosiaan eilen tässä valiokunnassa äh, yhdessä komission kanssa järjestettiin. Kiitos oikein paljon. Of course, this is a topic which... Tämähän on tietenkin äh, aihe, joka ehkä ei ihan äh, kuulu tämän dialogin aihepiiriin, mutta se on ihan totta, että eilen koordinaattorit hyväksyivät tällaisen yhteisen kannan. Ja se on jo lähetetty parlamentin puhemiehellekin. Selvä. Kiitoksia. Tästä. <clears throat> Mehän olemme tietoisia tämän jäsennetyn vuoropuhelun äh, merkityksestä ja siitä, että varoja, äh, siis alue, äh, rakennerahastojen maksatuksia Espanjalle ja Portugalille ei haluta keskeytettävän. Meidän tarkoituksenamme on se, että me valmistelemme päätöspaketin, teemme myös 16. marraskuuta mennessä suunnitelmamme budjettisuunnitelmiksi ja arvioimme jäsenvaltioiden sitä, miten ne jäsenvaltiot ovat noudattaneet vakaus- ja kasvusopimusta ja erityisesti Espanjan ja Portugalin tapauksissa. Analysoimme, miten ne ovat noudattaneet neuvoston päätöstä, joka koskee liiallisen alijäämän menettelyä on muistettava, että Espanjassa on ollut virkaa tekevä tai toimitushallitus ja sen vuoksi tämä budjettisuunnitelma esitettiin juuri näissä oloissa. Joka tapauksessa me olemme saaneet jo kirjeen Espanjalta Luis de Kindesiltä, jossa hän linjaa hallituksen sitoumuksia. Äh, he aikovat pitää kiinni neuvoston päätöksistä ja tämähän on äh, hyvin vakuuttava asia, hyvä asia. Se on otettava huomioon, kun päätetään äh, maksatusten keskeyttämisestä. Eli kaikki nämä asiat otamme huomioon. En tietenkään voi vielä ennakoida komission ensi viikolla tekemää päätöstä, mutta toki ö, olemme kuulolla niiden merkkien suhteen, joita te lähetätte komissiolle. Kiitoksia. Arvostamme tätä kovin. Sitten Petra Simon. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Yksi niistä liittyy arvopaperistamiseen, toinen eh, edisiin teidän eh, viittauksennekin. Arvopaperistamisen suhteen puhumme tällä hetkellä siitä, kuinka eh, paljon riskiä arvopaperistajan tulisi kantaa sen varmistamiseksi, että voidaan ennaltaehkäistä sellaisia ää, vääriä kehityskulkuja, jotka johtivat talouskriisiin erityisesti Yhdysvalloissa. Täällä valiokunnassa on puhuttu siitä, että jopa 20 prosenttia tulisi pitää omissa kirjoissa ja toiset haluaisivat mielellään 5 prosenttia tason. Pitäisittekö te mahdollisena sellaista tapaa, että riippuen tuotteesta, riippuen siitä, mikä arvopaperistetaan, valittaisiin tämä taso, eli että tasot voisivat olla erilaisia. Eli Euroopassa, jos katsotaan viime vuosien tilannetta, niin arvopaperistetut tuotteet voivat olla hyvinkin erilaisia keskenään. Esimerkiksi jos kyse on kiinnelainoista, niin niiden alalla maksamatta jättäminen on kolme kertaa yleisempää kuin esimerkiksi autoalalla. Eli voitaisiinko arvopaperistetun tuotteen perusteella päättää, kuinka suuri osa riskistä tulisi eh, säilyttää arvopaperistajan kontolla. Toinen kysymykseni liittyy edisiin. Te puhuitte eh, yrityksistä ja Rova de Lange on myös eh, erityisesti pitänyt tätä edellytyksenä siirtymälle vakuutusvaiheesta täysin yhteisöllistettyyn vaiheeseen ja sitten tämä kolmas vaihe vielä tietenkin mukana riippuen siitä, että meillä tulee sitten olemaan maksukyvyttömyyssäännöstö, joka on yhdenmukainen koko Euroopassa. Kun puhutaksi maksukyvyttömyyden yhtenäistämisestä, niin hyväksyisittekö tällaisen ehdotuksen, menisittekö niin pitkälle, että maksukyvyttömyysehdot ehdotus vietäisiin niinkin pitkälle kuin mitä Rouva de Lange omassa ehdotuksessaan on esittänyt. Kiitos. Kiitoksia. Tässä kaksi kysymystä. Ensinnäkin kysymys arvopaperistamisesta ja riskin säilyttämisestä arvopaperistajalla. Tämä on asia, jota meidän toden totta täytyy käsitellä. Siitä on keskusteltava. Periaatteessa meidän ehdotuksemme säilyttää ää, entisen tason ja tästä näyttäisi markkinaa toimijoiden, keskuspankkien, valtiovarainministeriöiden ja valvontaviranomaisten välillä olevan aika suurikin yksimielisyys niin, että tämä 5 prosentin taso olisi hyväksyttävää. On vaikea löytää muuta tasoa, joka voisi saada yhtä laajan hyväksynnän. Kun sitten puhutaan yhteisen valvontamekanismin tahoista, niin jo 2009 todettiin, että se, että tämä 5 prosenttia muuttuisi joksikin muuksi, johtaisi vaikutukseen korkoihin ja ei olisi vaihtoehto, koska sillä olisi ei-haluttuja vaikutuksia. Ja samoin vastaava löydös on myös vuodelta 2014 EPALta Euroopan pankkiviranomaiselta, kun se tarkasteli Äh, arvopaperistamisen äh, riskitasoja ja sitä, minkälainen osuus riskistä tulisi arvopaperistajalla itsellään säilyttää, niin se katsoi, että olemassa oleva taso on äh, eri tahojen hyväksymä. Eli sääntelyviranomaiset vaikuttavat olevan sitä mieltä, että olemassa oleva järjestelmä on perusteltu ja osuu maaliin joten tämä on myös meidän ehdotuksemme pohjana. Tietenkin odotamme Euroopan parlamentin myös päätöstä. Odotamme Euroopan parlamentin päätöstä ja olemme valmiit käymään avointa ja rakentavaa vuoropuhelua, mutta tässä nyt äh, yritin perustella lähinnä sitä, miksi komission ehdotus on mikä on. Sitten EDIS. Tällä hetkellä, kun äh, nyt mietintöluonnos on ollut äh, tai tullut saataville me ihan vasta vastikään, niin meidän täytyy nyt edelleen arvioida kun tiedämme myös, että siitä ei vielä valiokunnassakaan ole äänestetty, eli se on vielä käsitteillä, niin meidän täytyy nyt vielä kyllä sitä arvioida ennen kuin mitään johtopäätöksiä asiasta teemme tai ennen kuin mitään huomioita esitämme. Yleisenä linjana voisin todeta, että me komissiossa olemme katsoneet, että riskien vähentämisen ja riskien jakamisen tulee kulkea käsi kädessä ja tarkoista yksityiskohdista ja hien, ehdotuksen hienosäädöstä voidaan sitten keskustella tältä pohjalta. Kiitos legally viable. Kiitoksia. Ehdotuksen täytyy myös olla juridisesti vahvalla pohjalla. Ei sitä voida laittaa vahvan asetukseen, joka liittyy muihin asioihin. Keith Winburn. Thank you, Mr. Commissioner. I've just... Kiitoksia, komissaari. Minä tulin juuri Pensions Europe-konferenssista. Komissio on konsultoinut tästä uudistuksesta viime vuonna. Varhaisessa vaiheessa olette varmasti saaneet aika monia vastauksia ja olette ehkä keskustelleet niistä mahdollisista muutoksista, joita tähän, jota täytyy tehdä. Tämä eläkerahastopoikkeushan ehtyy vuoden 2018 lopussa ja mitään ra- ratkaisua ää, ähm, ei ole löydetty tähän ei-rahalliseen ähm, vakuuteen. Emiristä puheen, puheen ollessa, niin oletteko te valmiit kertomaan meille, missä vaiheessa lainsäädäntö annetaan ja löytävätkö mm, pankkien valvojat ratkaisun tähän asiaan ja mit, mitä muuta tässä tullaan katsomaan kuin eläkeasiat? Of, uh... Siis Emir, tarkas, tarkistuksesta Sehän aloitettiin jo viime vuonna. Me olemme saaneet aika paljon todistajan lausuntoja eri sidosryhmiltä ja me olemme konsultoineet huolellisesti tätä, tästä asiasta. Olemme tutkineet ja ottaneet huomioon eri näkemykset. Ja kaiken kaikkiaan tuntuu siltä, että Emir toimii hyvin. Siinä on tietty tiettyjä seikkoja, kuten vaikka johdannaisiin liittyvät kysymykset, ne, niiden täytäntöönpano on vielä kesken. Eli mitään merkittävää muutosta lainsäädäntöön ei tehdä. Me keskitymme tiettyihin kohdennettuihin ehdotuksiin, jotka liittyvät esimerkiksi liialliseen sääntelytaakkaan tai oikeasuhteisuus vaatimuksiin. Ja meidän tarkoituksenamme on julkistaa muutosehdotuksia Emir-asetukseen ensi vuonna varhaisessa vaiheessa niin, että tämä saadaan tehtyä tämä työ ennen kuin tämä eläkepoikkeus ehtyy vuonna 2018 puolessa välissä. Mitä metodeihin tulee, niin tämä on vielä meneillään tämä, tähän liittyvä työ. En tässä vaiheessa paljonkaan enempää voi yksityiskohdista kertoa. Joka tapauksessa olemme tietoisia tästä kysymyksestä, joka liittyy näihin poikkeuksiin, eläkerahastopoikkeuksiin. Ja jos tarve vaatii, niin voimme jopa niitä, niiden voimassaoloa pitkittää. Thank you, Enrique Calve. Enrique Jambon seuraavana. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Kiitokset puheenjohtaja ja lämpimät kiitokset komission varapuheenjohtajalle siitä, että hän on jälleen vieraanaamme. Haluaisin esittää neljä kysymystä pitemmittä puheitta. Kaksi ensimmäistä kysymystä niin liittyvät siihen, että kun aika paljon aikaa on käytetty nyt siihen, että euro on turvassa ja ei ole enää vaaraa ja niin edelleen. Mutta kun sitten sitten markkinat ovatkin ehkä hiukan toista mieltä ja kyllä tällainen jatkuva huoli on kuitenkin takaraivossa ja se ei ole hyvä asia. Ja konkreettisesti tämä johtuu usein siitä, että ei ole kurinalaisuutta ja ei ole läpinäkyvyyttä. Ajattelen tässä kahta asiaa, Deutsche Bankin tapausta, stressitesti ei yhtäkkiä merki, merkinnytkään mitään, eli samat säännöt eivät sitten enää koskeneetkaan kaikkia pankkeja. Ja näin kyllä, niin kuin Äh, Lincolnkin totesi, kyllä koko maailmaa voi pettää äh, jonkin aikaa, mutta kyllä markkinat löytävät nämä heikot kohdat. Se on aivan ilmeistä. Ja toinen asia sitten kaiken näköiset huhut, huhut, jotka jatkuvasti Italian äh, pankin ympärillä pyörivät, niin se on toinen vahingollinen kysymys. Ähm, sitten äh, kolmas kysymykseni liittyy siihen, mitä komissio tekee ja mitä komissio ajattelee Brexitistä ja Brexitin vaikutuksesta siihen dynamiikkaan ja siihen äh, rytmiin, joka äh, rahoitusmarkkinoiden ja pankkiunionin kehittymisellä on. Ja tietenkin myös yhteistä talletussuojaa käsiteltäessä ja niin edelleen. Eli miten Brexit vaikuttaa näihin kaikkiin hankkeisiin, jotka ovat käynnissä? En minä sano, että Brexit niitä välttämättä estää toteutumasta, mutta epäilen, että kylläkin hidastaa huomattavasti. Mitä mieltä te olette? Ja viimeinen neljäs kysymykseni komission jäsen. Mitä voisitte sanoa meille tästä yhteisestä maksukyvyttömyysaloitteesta? aloitteesta. Tiedän, että se on tällä hetkellä, siitä on tällä hetkellä kuuleminen käynnissä, mutta onko komissiolla jonkinnäköisiä visioita asiasta? Tämä olisi nyt aika tuhannen taalan paikka ja äärimmäisen tärkeä monille pk-yrityksille Euroopassa. Kiitos paljon komission jäsen. No niin, katsotaanpa. Tämä on tosiaan, tässä olikin koko joukko kysymyksiä Yritän lyhyesti vastata niihin kaikkiin. Ensinnäkin. Pankki järjestelmän stressitestien tulokset minun mielestäni eh, stressitestit osoittavat, että kaiken kaikkiaan pankkijärjestelmämme eh, on paljon paremmin pääomitettu ja merkittävästi paremmassa kunnossa kuin mitä se oli vielä pari vuotta sitten. Kuitenkin tiettyjä heikkouksia on edelleen olemassa ja me teemme parhaamme näiden heikkouksien korjaamiseksi. Mainitsitte tiettyjä yksittäisiä pankkeja. Me emme komissiossa yksittäisten pankkien tilannetta kommentoi. Mutta mitä menettelytapaan tulee metodologiaan, joita on sovellettu, jota on sovellettu stressitesteissä pankkiviranomaiselta itseltään varmaan kannattaisi kysyä stressitestien käyttämästä metodologiasta menettelyistä, mutta ilmeistä on, että pankkien täytyy sopeuttaa liiketoimintamalliaan jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ja jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa. Sitten mainitsitte Italian pankkialan tilanteen. Kyllä edistystä itse asiassa viime vuosien aikana on saatu aikaan juuri järjestämättömien lainojen suhteessa ja juuri niiden arvopaperistamisen kautta. Ja myös on vakautettu ja ollaan vakauttamassa Italian pankkialaa yleisemmin. Ja itse asiassa teemme tiivistä yhteistyötä Italian viranomaisten kanssa tilanteen kohentamiseksi. Sitten kysymys Brexit. Toki on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot toimivat rakentavalla tavalla, mitä tulee myös rahoitusalan sääntelyyn, mutta tämä nyt menee pidemmälle kuin vain tämä ala. Mm, sitten tuo maksukyvyttömyyspuitteisto mitä on tulossa. Joo, ihan lähiviikkoina on tulossa ehdotus vähimmäisharmonisoinnista, eli direktiivi eh, tällaisen eh, edelleen hyväksyttävän eh, yritys yrityslainan uudelleenjärjestely siis, eli tämä niin kutsuttu toinen mahdollisuus Äh, joka tulisi yrityksille antaa. Ja tässä me pyrimmekin nyt löytämään äh, ne parhaat palat äh, maksukyvyttömyys säännöistä eri jäsenvaltioista, eli että mikä toimii, mitä on uudistettava ja Eh, miten saataisiin jäsenvaltioilta tarkempaa tietoa siitä, miten tämä on toiminut, paljonko velkoja on saatu maksettua, paljonko, miten nopeasti maksukyvyttömyysmenettelyt ovat edenneet ja niin edelleen. Kiitos paljon. Eh, Dimitris. Kiitoksia. Dimitris Papadimoulis. Kirja Proedre. Kirja Dobrovskis. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Dombrovskis, tervetuloa jälleen kerran meidän kokoukseemme. Te mainitsitte ennusteita, kasvuennusteita vuodelle 2017. Olisikin esittää kysymyksen, joka liittyy minun maahani Kreikkaan. Pari päivää sitten te sanoitte euroryhmän kokouksessa, että nyt on onnistuttu tämän vuoden tavoitteisiin Kreikassa silloin, kun on kyse perusylijäämästä. Kreikka on onnistunut tavoitteissaan tänä vuonna. Te sanoitte, että komissio oli tiettyjä ennusteita, jotka liittyvät Kreikan kasvuun ja myöskin perusylijäämään myöskin sen osalta, mitä oli 2017 vuoden tavoitteisiin. Mitä ennusteita teillä on ensi vuodelle, kun on kyse Kreikan taloudesta ja erityisestikin julkisesta rahoituksesta, julkisen sektorin rahoituksesta? Teidän kolleganne, komissaari Moskovici, sanoi niin ikään muutama päivä sitten, että on tarpeellista ja mahdollista päästä eteenpäin toisen arvioinnin osalta, joka liittyy Kreikkaan. Mitä Kreikan velkaan tulee, toukokuussa 2016 yhdessä IMFn kanssa siitä keskusteltiin ja päätettiin erinäistä toimista, jotka liittyvät Kreikan velkaan. Oletteko samaa mieltä tuosta analyysistä? Tekeekö komissio tietä, työtä juuri tuohon suuntaan? Okay, so on se, uh... Kiitoksia. Ensinnäkin Kreikan tilanteesta, Kreikan talouden tilanteesta. Olettamuksemme on, että Kreikan talous jo oikeastaan nyt on palannut talouskasvun tielle, kun tarkastellaan viimeisintä taka vuosineljännestä kun tarkastan tilannetta 0,03 prosenttia lamaan, eli kasvun vähentymistä tänä vuonna, mutta 2,7 prosenttia kasvua tulevana vuonna. Tämä osoittaa, että Kreikan talous on palaamassa kasvun tielle. Ja mitä tulee finanssipoliittiseen puolen, olettamuksemme on, että ohjelman tavoitteet on asetettu jäsenellä tavalla – Oletamme, että jo tänä vuonna Kreikan budjettivaje tulee olemaan alle 3 prosenttia BKT, siis eli prosenttia, 2,5 prosenttia BKT osaltaan vajetta, ja todennäköisesti tämä supistuu vielä noin yhteen prosenttiin ensi vuonna. Mitä puolestaan tulee rakenteellisiin taseisiin? Ensi vuoden rakenteellinen tasetavoite on 1,75 prosenttia BKT. Me katsomme, että tämä on täysin toteutettavissa. Sitten velanhoitotoimista. Kuten te tiedätte, tämä asia on jo otettu käsittelyyn toukokuussa euroryhmän kokouksessa, kun on kyse pitkän, lyhyen ja keskipitkän aikavälin velanhoitotoimista. Teemme yhteistyötä, tai teemme työtä juuri tuon keskustelun pohjalta. Velkaan liittyvät keskustelut ovat osana yleisempää keskustelua, kun puhutaan toisesta tarkastelusta Kreikan kohdalla. Minun täytyy painottaa sitä, että komissio ei ole Kreikan velkoja, vaan kyseessä on muita eu maita, mutta komissio tulee näyttelemään omaa rooliaan, jotta sopimus velkojen kanssa saadaan aikaan. Kiitoksia. Molly Scott Cato. Thank you very much, Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota siitä, tai komissaria siitä, että olette kattanut näin monta aihetta. Minä lisään vielä yhden, nimittäin Brexitin. Mehän pidämme itsestään selvänä sitä, että Brexit tarkoittaisi sitä, että Britannia menettää statuksensa EU-jäsenvaltiona ja siitä tulee kolmas maa. Se ei siis enää voi hyötyä tästä EUn niin kutsutulta passportista, joka koskee rahoituspalveluita. UKssa on kuitenkin kuultu sellaisia ääniä, että konservatiivinen hallitus haluaa siirtyä kohti tällaista kovan ytimen brexittiä, mikä tarkoittaa sitä, että me lähdemme paitsi etasta myös tulliliitosta. Bloombergin haastattelussa UK on kauppa- ja teollisuusministeri oli sitä mieltä, että tämä passportin järjestelmä ei olisi enää mahdollista missään tapauksessa. Ja Boris Johnson sanoi, että halutaan sekä pitää kakku että syödä se. Garnierin mukaan taas niin kutsuttu ekvivalenssi ei riitä, vaan hän puhuu aivan erityisistä järjestelyistä, joten kysymykseni teille komissaari on se, että oletteko te pohtinut sitä, minkälainen järjestelmä saattaisi olla hänellä mielessään? Mitkä teidän mielestänne olisivat plussit, plussat ja miinukset jos, sille, jos UKlle annettaisiin tällainen mahdollisuus tällaiseen hybridisopimukseen? Ja aiotteko valmistella jonkinlaista mallia täksi järjestelyksi? No, Monen otteeseen komissio on korostanut sitä ja muutkin eurooppalaiset toimijat ovat korostaneet sitä, että nämä neljä liikkumavapautta tulevat pakettina, ne tulevat yhdessä. Rusinoita ei voida pullasta noukkia, eikä näitä neljää vapautta voida erottaa toisistaan. Ne ovat osa sisämarkkinoitamme. Ja tämä on meidän lähestymistapamme. Sitä me noudatamme. Me emme voi sitoutua mihinkään yksityiskohtaisempiin keskusteluihin, koska komissio on ollut hyvin selkeä sanainen. Me aloitamme neuvottelut vasta siinä vaiheessa, kun artikla 50 Artikla 50 mukainen ilmoitus on tehty, eli minkäänlaisia neuvotteluita ei tule olemaan. Ja pallo on siis nyt UK kentällä. Sen täytyy tehdä tämä artikla 50 mukainen ilmoitus. Very much. Kiitoksia kovasti. Sannia en näe, joten Anamats. Danke, meneer commissaris. Kiitokset. Komission jäsen poliittinen ryhmä meinaa, miksi nämä neljä vapautta täytyy nivoa toisiinsa. Emme ole tätä koskaan ymmärtäneet, emmekä ymmärrä nytkään, emme edes Brexitin kohdalla. Eihän Iso-Britannia ole Schengenin alueeseen koskaan kuulunutkaan. <laughs> Miksi siitä sitten pitäisi kiinni? Toivottavasti nukuitte hyvin ja sitten heräsitte, aamulla söitte aamiaisen ja sitten olikin ihan uusi tilanne edessänne ja teidänkin toimivaltanne olikin ihan toinen kuin mitä se oli eilen, kun menitte nukkumaan. Eli kun ajatellaan kansainvälistä taloustilannetta ja talousalaa, niin Yhdysvaltain äänestäjät nyt osoittivat, että ei hyväksytä mitään standardisointia eikä mitään yhtäläisiä toimintaedellytyksiä, eh, koska ne johtavat vain yhä jäykempään järjestelmään. Kaikki tällainen standardisointi on pahasta. Ja eh, kun te nyt sitten... Eh, minä, minä luulin, että Basel kolmosen kohdalla kansain välistäminen, siis pääomamääräysten kansainvälistäminen, eikä nyt ajatella ollenkaan EU lisää integraatiota ja federalistamista. Mutta minä luulin, että te olitte niiden rinnalla, jotka halusivat välttää tilanteen, jossa amerikkalaisten vaikutusvalta kansainvälisiin normeihin kasvaisi, mutta kun teitä kuuntelin, niin vaikuttikin siltä, että te halusitte vain painaa lisää kaasua, ettekä suinkaan jarrutella niin kuin minä olisin kuvitellut. Voisitteko hiukan täsmentää? No niin, kun puhutaan Basel kolmosen edistämisestä ja päättämisestä. Tämä, nämä päätöksethän on jo tehty ja ne valtiovarainministerit ovat vahvistaneet ainakin kaksi kertaa, eli heinäkuun ECOFIN kokouksessa ja myös sitten tämän viime kuun ECOFIN kokouksessa. Ja tämä on tehty ihan selväksi. Me korostamme nyt sitä, että meidän täytyy kunnioittaa sitä, mistä Baselissa on sovittu. Eli Basel kolmosen eh, päätöksen saattamisen ei tulisi lisätä pääomavaatimustasoa. Tämähän on ollut eh, meidän kantamme ja näin eh, huolehditaan järjestelmän riskinsietokyvystä niin, että pankeilla on kannustimia valita vähemmän riskialttiita liiketoimintamalleja, ja tämähän sitten heijastuu suoraan niiden pääomavaatimuksiin. Ja tämä lähestymistapa on yksimielisesti hyväksytty ECOFIN neuvostossa ja tämä on päätös, josta olemme Basel kolmosen puitteissa juuri keskustelleet ja toivomme saavamme eh, tätä varten sopimuksen. Kiitoksia. Kiitos, kollegat tietävät, että me äänestämme päätöslauselmasta, joka liittyy tähän samaiseen asiaan. Se tuli että vahvastelemaan juuri näiden periaatteiden mukana. Onko teillä jokin lisäkysymys vielä? Olkaa hyvä. <laughs> Minulla on vielä minuutti puheenjohtaja. Eikös minulla ole vielä minuutti aikaa? Niin, minä halusin sanoa, että eikös komission kannattaisi nyt pitää silmät auki sen suhteen, mitä siellä Valtameren toisella puolella tapahtui viime yönä. Eli eh, kyllä varmaankin ilmapiiri nyt muuttuu, kun puhutaan eh, näiden normien eh, integraation edistämisestä, niin onkohan nyt toinen ääni kerussa? Thank you. Uh, Mr. Ockmark. Thank you very much and uh, thanks. Edustaja Högmark. Kiitoksia teidän alustuspuheenvuorostanne tänään. Haluaisin poimia esiin erään seikan. Kuinka te suhtaudutte kasvuun? Tähän sanotte, että Euroopan taloudet äh, kasvavat hieman ensi vuonna, mutta tämä perustui pitkälti, kuten te sanoitte, poikkeukselliseen rahapolitiikkaan. Jotkut sanoisivat jopa, että tämä on edes kummallista rahapolitiikkaa, miinusmerkkisiä korkoja ja muita rahapoliittisia toimia, joilla tuetaan markkinoita. Kuinka kestävää teidän mielestänne tällainen toiminta on, koska tällä kolikollahan on toinenkin puoli. Se, että rahapolitiikka saattaa nyt johtaa siihen, että syntyy rahoituskuplia ja kasvu, jota nyt näemme. Kuinka pitkälti tämä kasvu on lisännyt kilpailukykyä uudistusten kautta ja kuinka pitkälti perustana on se, että rahapolitiikkaa on harjoitettu rahapolitiikkaa, joka ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Se on tämän siksi, että ensinnäkin on tärkeää, että arvioidaan tätä kysymystä, jotta voimme päättää uudistuspolitiikasta jäsenvaltioissa ja EUn tasolla. Nyt on tärkeää tarkastella, kuinka herkällä pohjalla meidän taloutemme on. Nyt kun Yhdysvaltoinkin on valittu uusi presidentti, saattaa olla, että hänen valintaansa tulee vesittämään kansainväliset kauppasopimukset, joten kuinka kestävällä pohjalla tässä teidän ainaksenne ollaan, kun tarkastellaan kasvua? Miten te suhtaudutte rahapolitiikan mukana tuomiin vaaroihin ja miten tehdään asianmukaiset uudistukset? Kiitoksia paljon tästä kysymyksestä. Kuinka kestävällä pohjalla meidän taloutemme elpyminen on? Komissio on painottanut sitä, että talous on elpymässä neljättä vuotta jo, mutta elpyminen on kovin heikkoa. Sitä täytyy vahvistaa ja sitä täytyy tehdä kestävämpää. Rahapolitiikasta toteaisin, että Marian Draghi itse on painottanut tiettyjä seikkoja. Hän on sanonut, että ei voida ra- ratkaista rakenteellisia ongelmia taloudessa rahapolitiikalla yksin oman. Rahapolitiikan avulla voidaan ostaa aikaa, antaa lisää aikaa jäsenvaltioille, mutta tämä aika täytyy käyttää hyödyksi järkevällä tavalla. Ja käytännössä täytyy pistää täytäntöön tällä aikaa tarvittavat rakenteelliset uudistukset talouspolitiikan prioriteeteista täytyy keskustella EU-ssa. Olemme sitten kolme tavoitetta. Investointien vahvistaminen, koska investointipuolella on vajetta. Tämä on lyhyen aikavälin ongelma ja tämä vaikuttaa kielteisesti pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin. Toiseksi tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia, jotta voidaan uudistaa uudenaikaista talouttamme. Lisäksi tarvitsemme finanssipoliittisesti vastuuntuntoista politiikkaa, koska kestävää kasvua ei ole ilman, että julkisen talouden rahoitus on kestävällä pohjalla. Nämä ovat yhtä lailla tärkeitä kaikki kolme. Nämä ovat ne elementit, jotka ovat mukana vuotuisessa kasvuselvityksessämme. Ja nämä periaatteet päteytyy pitkälti myöskin, kun valmistellaan ensi vuoden kasvu selvitystä. Kuinka pitkälti sitten nämä, tämä uudistusagenda on edinnyt? Toteasin, että eteenpäin on kyllä päästy. Tietystikin voina toivia, toivoa, että edistys olisi parempaakin, kun tarkastellaan esimerkiksi maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa. Meidän arviamme mukaan noin meillä on jotakin rajallista tai kai jonkinlaista edistystä maakohtaisten suositusten toteuttamisen suhteen. Tämä osoittaa, että hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä rakenneuudistuspuolella. Tätä me painotamme hyvin pitkälti myöskin keskustelussa jäsenvaltioiden kanssa. Katsomme tämän kohtaisten suostusten täytäntön panopuolella. Täytyy saada paljon parannusta aikaan. Thank you, uh, Nina Gill. Kiitoksesta Nina Gill. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kovasti varapuheenjohtaja. Lokakuussa esititte tärkeän puheenvuoron New Yorkissa. Sanoitte, että tavoitteemme on saada aikaan investointeja syventää pääomamarkkinoita ja poistaa esteitä. Tämä on hyvä, mutta jos pääomaunionista voi tulla menestystarina, niin ongelma on se, että monet virastot ovat EU Lontoossa ja komissiolla ei enää ole oikeastaan selvää käsitystä siitä, miten nyt mennä eteenpäin. Nyt keskitytään erilaisiin teknisiin seikkoihin, kuten tämä ekvivalenssijärjestely. Miten me aiomme nyt edetä? Nythän täytyy keskittyä nimenomaan työpaikkoihin ja kasvuun ja käyttää kaikki vaihtoehdot hyväksi, jotta voidaan tämä tavoite saavuttaa. Mutta nyt tässä ollaan vähän niin kuin menossa vastakkaiseen suuntaan, mikä saattaa johtaa siihen näkemykseen, että EU turvautuu tässä sääntelyprotektionismiin. Mitä Siis vaikka äh, Brexit-äänestyksen äh, tulos oli, mikä se oli, niin me emme saa suistua näiden tavoitteiden tie- tieltä. Komission täytyy pitää se, minkä se on luvannut. Äh, Juncker esitti näitä lupauksia kaksi ja puoli vuotta sitten, ja meillä on enää toista kaksi ja puoli vuotta jäljellä. Ja tässä nimenomaisessa ajassa me emme oikeastaan edes tiedä, mihin, missä UK kahden ja puolen vuoden kuluttua tulee olemaan, mutta nyt on kyllä kiire ryhtyä pitämään lupauksista kiinni, koska ensi vuonnahan on vaaleja muun muassa Ranskassa ja Saksassa. Ja ja nythän USA on erittäin protektionistinen presidentti. Tämä saattaa johtaa aika vaarallisille teille. Joten haluaisin tietää, miten me voimme nopeuttaa mm, toteuttamista. Ja olen iloinen niistä kommenteista, joita esititte pankkisektorista. Minäkin olen huolissani Baselin keskusteluiden mahdollisesta kielteisestä vaikutuksesta EUn talouteen ja siitä, minkälaisia mahdollisia negatiivisia seuraamuksia tällä saattaa olla EUn yrityksille ja infrastruktuurin rahoitukselle. Ja erityisesti olen huolissani tästä ruosteisesta päätöksenteosta, päätöksentekoprosessista. Oletteko te samaa mieltä näistä huolista? Minkälaisia takeita voitte antaa meille siitä, että Baselin suostusten jälkeen tehtävät toimet ovat oikeasuhteisia eivätkä ne vaarana meidän yhteisiä tavoitteita, jotka ovat kasvu ja työllisyys. Okay. Uh, thank you, uh, very much for those questions. Kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä. Ensin pääomamarkkinaunionista. Tämähän on yksi Euroopan komission ensimmäisistä uh, reaktioista UK kansanäänestykseen. Me esitimme tiedonannon, joka koski pääomamarkkinaunionia. Haluamme nopeuttaa työtä ja olla ehkäpä rohkeampiakin siellä, missä voimme. Ja teimme aika selväksi sen, että jos yksi EUn suurimmista pääomamarkkinoista häipyy EUsta, niin se tekee pääomamarkkinoiden kehittämisestä vielä tärkeämmän meille EU:ssa ja tulemme toimimaan tältä pohjalta ja siihen, miten pidämme lupauksiamme, niin ensinnäkin aiomme tehdä pikaisen sopimuksen ensimmäisistä budjettiehdotuksista, joita siis olemme jo tehneet ja joista on keskusteltu myös täällä Euroopan parlamentista. Me tiedämme, että tässä on että neuvosto on saanut aikaan yhteisen kannan useistakin lainsäädäntöehdotuksista ja odottelemme tällä hetkellä parlamentin kantaa, jotta voimme aloittaa trilogin tai trilogit. On tosiaan sellaisia asioita, joihin voimme keskittyä ja tehdä enemmänkin niiden nopean e- edistymisen eteen. Kun teemme ehdotuksen CR, R, e, niin kun teemme vakavaraisuusasetusehdotuksen, niin on ehdottoman tärkeää pohtia muun muassa juuri näitä infrastruktuurikysymyksiä. Komissiolla on kunnianhimoisia tavoitteita, ja me emme missään tapauksessa halua vähentää sitoumuksiamme, jotka liittyvät pääomamarkkinaunioniin, vaan tehdä enemmän. Ja sitten te esititte kysymyksen Baselin valmistumisesta. No, minä en nyt toista sitä kantaa, jonka olemme jo esittäneet, ja joka on tuttu teille ja josta ollaan yhtä mieltäkin. Ensinnäkin me haluamme saada hyvän sopimuksen Baaselissa niin, että ja, ja toki meillä on paremmat valmiudet tähän, jos me puhumme ähm, EU-ssa yhdellä äänellä mahdollisimman, äh, mahdollisuuksien mukaan. Ähm, komissio itsehän ei ole Baselissa jäsenenä, me olemme tarkkailijana, mutta me yritämme koordinoida ähm, jäsenvaltioiden kantoja ja varmist, yritämme varmistaa sen, että että EUlla on koordinoitu lähestymistapa näissä neuvotteluissa. Onhan tärkeää, että saadaan hyvä sopimus, hyvä Baselin sopimus, jota voidaan sitten noudattaa. Kun ehdotuksia tehdään, niin kuten aiemminkin olemme tehneet, niin me toki otamme huomioon eurooppalaiset erityispiirteet muun muassa äh, tarpeen rahoittaa taloutta. Tämä tulee olemaan osa meidän pohdinnoistamme, kun me teemme ehdotuksia. Mutta nyt tässä vaiheessa täytyy saada aika hyvä sopimus. Thank José Manuel Fernández. Kiitoksia sitten José Manuel Fernández. obrigado, senhor presidente. Eu também queria... Kiitos, puheenjohtaja. Äh, tervehdys komission varapuheenjohtajalle. Muutama konkreettinen kysymys teille. Ensinnäkin, miten arvioitte Euroopan unionin tämänhetkistä talouskasvua ennen kaikkea euroalueella? Toiseksi, haluaisin kuulla, mikä on tilanne oman kotimaani Portugalin kasvun suhteen. Ja haluaisin tietää, miten arvioitte talousarviota 2017 ja Entäpä sitten ne suuret erot? Mitä mieltä olette niistä suurista eroista, joita on komission arvioiden sekä talousarvioesityksen välillä. Ja sitten kysyisin, mitä suosituksia antaisitte, jotta Euroopan talouskasvu saataisiin käyntiin ja jotta Portugalin talouskasvu saataisiin käyntiin ja mitä konkreettisia ehdotuksia haluaisitte tehdä 2017 Portugalin talousarvioon liittyen? Kiitos. No tuota, ensinnäkin äh, EUn ja euroalueen kasvuennusteista, niin kuin sanoin, äh, maltillista talouden elpymistä on äh, näkyvillä jatkossakin ja olemme päivittäneet hiukan ylöspäin tämän vuoden talouskasvuennusteita, mutta sitten taas leikanneet niitä hiukan 0,1-0,2 eh, prosentin luokkaa. Joten tilanne on hyvinkin ennallaan muuttumaton. Maltillista talouskasvua on edelleen nähtävillä ja meidän täytyy vahvistaa elpymistä. Puhuitte erityisesti Portugalista. Portugalin talouskasvu on arvioitu 0,9 prosenttiin tänä vuonna, 1,2 prosenttiin ensi vuonna. Se on alle EU-keskiarvon. Ja ja sitten suosituksemme Portugalille myös finanssipoliittisesti ja talousarvion suhteen, niin minä nyt vaan kehottaisin maata pitämään kiinni kurssistaan, ettei lähdetä vesittämään niitä uudistusponnistuksia, joita on jo toteutettu, joihin on jo ryhdytty. Ja kun epävarmuus nyt on jälleen kasvamaan päin tällä hetkellä, niin on erityisen tärkeää eh, säilyttää maltti makrotalouden eh, sekä finanssipolitiikan alalla. Eli kun on olemassa globaalia epävarmuutta, maailmanlaajuista epävarmuutta usein äh, äh, lähdetään äh, hakemaan turvaa ja tämä yleensä sitten altistaa talouden entistä enemmän ongelmille, joten meidän täytyy nyt välittää viesti siitä, että Portugali on ihan oikealla tiellä talouden vakauttamisen suhteen. Kiitoksia. Sitten edustaja Fernandes. President. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset äh, komission varapuheenjohtajalle siitä, että olette tullut vieraaksemme. Minäkin haluan äh, onnitella teitä niin kuin Pablo mm, Salva teki siitä, että salkkunne painoarvoa tässä lisättiin ihan vastikään. Kysyisin Edisistä. Joitain viikkoja sitten komissio julkaisi Edisin vaikutusarvion ja ähm, tuo vaikutusarvio ei ähm, meidän mielestämme juurikaan tee eroa täydellisen äh, vakuutuksen ja uudelleen vakuutuksen välillä, mutta haluaisin kuulla teidän arvionne asiasta. Tänä aamuna kävimme itse asiassa ensimmäisen mielipiteiden vaihdon esittelijämme äh, Editte Langen ehdotuksesta – komissiolla ei ollut aikaa osallistua tuohon keskusteluun, mutta minä haluaisin nyt kysyä teiltä eh, teidän arviotanne, ensiarviotanne tuosta Delangen ehdotuksesta, kun komissiolla tosiaan ei ollut eh, tilaisuutta osallistua keskusteluun tänä aamuna. Kiitos paljon. No tuota, ensinnäkin eh, tuosta edisin, edisehdotuksen rakenteesta. Komissio on alun perin äh, itse ehdottanut, että käynnistämme tällaisen uudelleen vakuutuslähestymistapaan, eli että ensin jäsenvaltiot käyttävät äh, kansallista äh, talletussuojansa ennen kuin turvaudutaan eurooppalaiseen järjestelmään. Ja sitten on tämä rinnakkaisjärjestelmä, jossa osa tappioista niin sanotusti tai osa kompensaatiosta maksetaan suoraan Euroopan talletussuojajärjestelmästä ja sitten, kaksi, niin sitten tämä nousee 20-80 prosenttiin asteittain, kunnes se sitten nousee kokonaiskattavaksi Tämä on meidän ehdotuksemme mutta sitten ihan selkeä ehdotus siitä, miten nykytilanteesta siirrytään täydelliseen talletussuojan komission ehdotuksen suhteen, niin tämä on vielä neuvottelun alla. Ester de Langen mietintöluonnos, niin kuin sanoin, julkaistiin ihan vastikään, joten komissio edelleen arvioi sitä, tarkastelee sitä ja sen eri määräyksiä ja katsomme, että miten se sopii tuohon komission äh, alkuperäiseen lähestymistapaan ja ehdotukseen, mutta aivan ilmeistä on, että komissio tulee suhtautumaan äh, avoimesti äh, asiaan ja mahdollisiin kompromissi ehdotuksiin niin, että saadaan tämä edissä ehdotus jaloilleen. Mutta kun valiokuntakaan ei ole vielä mietintöä hyväksynyt, niin nämä käsittely on vielä täysin kesken. Tismalleen. Me työstämme juuri kompromissia parlamentin puolella. José Manuel Fernandez vielä toistamiseen. Esta questão sai um bocado... Hyvä puheenjohtaja. Tämä kysymys on ehkä e, hiukan ohi tämän varsinaisen aiheen, mutta suurin osa tässä salissa olevista henkilöistä on sitä mieltä, että oikeusvaltion periaatteita täytyy noudattaa, eikä ketään pidä syrjiä. Ajattelen tässä Alanin kirjasta, joka on juuri ö, julkaistu. Hän on yhtä mieltä Ranskan kanssa siitä, että vakaus- ja kasvusopimusta ei välttämättä tarvitse kunnioittaa. No nyt minä kysyn teiltä, että onko tämä koskaan tuntunut teistä vähän epämukavalta tämä sopimus, joka kirjassa mainitaan? Tai ehkä sitä ei ole ollut edes olemassakaan, koska jos olisi ollut, niin sehän olisi rikkonut kaikkia niitä sääntöjä, joita täällä pitäisi noudattaa, ja se edustaisi syrjintää. No, tehdäänpä tämä nyt selväksi. Kaikkien maiden täytyy kunnioittaa vakaus- ja kasvusopimusta, ja tämä pätee myös Ranskaan, joten mitään Muita, äh, muihin viittauksiin en tässä esitä kommentteja enkä mihinkään kirjoihinkaan. Tämä on komission kanta, se on ihan selkeä kanta. Ja se koskee myös Ranskaa. Ranskan täytyy noudattaa vakaus- ja kasvusopimusta ja tällä hetkellä Ranskan hallituksen kanssa käydään intensiivisiä keskusteluita ja me komissio olemme siis kerta toisensa jälkeen korostaneet sitä, että Ranskan täytyy oikaista liiallinen alijäämänsä neuvoston päätöksen mukaisesti, eli ensi vuonna. Ja me olemme saaneet Ranskalta sitoumuksen, siis Ranskan hallitukselta sitoumuksen siitä, että he pitävät kiinni tästä sopimuksesta tai päätöksestä. Ja tämä ö, Suunnitelma, jota valmistellaan, sen tarkoitus on oikaista liiallinen alijäämä. Me keskustelemme vielä e, erityisten toimenpiteiden vaikutuksista, joita Ranska on eh, ehdottanut, mutta kaiken kaikkiaan suunnitelma on olemassa ja komissio e, seuraa hyvin tarkkaan sitä, että hallitus pitää kiinni sitoumuksistaan. Thank you. Uh, Pedro Silva Pereira. Pedro Silva Pereira seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Komission varapuheenjohtaja, te olette erittäin tervetullut kokoukseen. Minulla olisi pari kysymystä. Ensimmäinen niistä liittyy järjestämättömiin lainoihin pankkien taseissa. Tietystikin olemme keskustelleet tästä asiasta jo melkoisen pitkään. Tiedonannossani, joka liittyy pankkiunionin loppuun saattamiseen viime vuoden marraskuulta, komissio sanoi, että se katsoo, että nyt pitäisi tehdä ehdotuksia, joilla voidaan tarttua niihin ongelmiin, jotka liittyvät järjestämättömiin lainoihin. Te sanoitte, että olette painostaneet lukuisia jäsenvaltioita maakohtaisten suositusten avulla ja että teette työtä räätälöityjen ratkaisun löytämiseksi, varsinkin yhdessä Italian viranomaisten kanssa. Kysyisinkin, voitteko kertoa hieman enemmän ehdotuksesta, jota komissio työstää, vai aikooko se tehdä ehdotusta? Voitteko vahvistaa, että ehdotuksessa on mukana erityisvälineitä, jos, jos otetaan huomioon eri jäsenvaltiot ja eri markkinaosuhteet, kun on kyse järjestämättömistä lainoista ja siitä, kuinka ne saadaan pois pankkien taseista. Toinen kysymys liittyy bail-in-järjestelmän uskottavuuteen, sijoittajan vastuuseen. Pankkiunionissa sen lisäksi tarvitaan ratkaista peilin kysymys näiden minimivaatimusten kohdalla, kun on kyse MREL-tyyppisistä vähimmäisvaatimuksista. Tämän lisäksi komissio aikoo tehdä lainsäädäntöehdotuksen vuonna 2016, joka liittyy T-lakkiin, eli kokonaiseen, siis kokonaistapionsietokykyyn niin otetaan huomioon kansainväliset standardit. Voitteko vahvistaa nyt aikataulun, josta tuolloin puhitte? Mikä tämä pitää paikkansa? Mitä mallia komissio nyt harkitsee? Ajatteko te tehdä ehdotuksen, joka ikään kuin yhdistää MRLin ja teilläkin toisiinsa tappien sietokyvyn ja sitten nämä vähimmäisvaatimukseen liittyvät saataviin. Ensinnäkin järjestämättömistä lainoista. Toden totta, olosuhteet ovat erilaiset eri jäsenvaltioissa. Myöskin lainsäädännöllinen tilanne eri jäsenvaltioissa on erilainen. Siitä huolimatta me teemme työtä läheisessä yhteistyössä SSM, EKT ja kansallisten valvojen kanssa, jotta voimme luoda sellaisen kehyksen, jonka sisällä Maat voivat hoitaa kuntoon järjestämättömät lainat. Täytyy sanoa, että tämän tarkoituksena on tietystikin varmistaa, että jäsenvaltiot tekevät tehtävänsä. Olemme havainneet, että monet jäsenvaltiot ovat jo puuttuneet ongelman eri keinoilla. Jotkut ovat avanneet järjestämättömiin lainojen markkinoita, kuten Kreikka. Jotkut jäsenvaltiot ovat luoneet pankkeja tätä varten ja helpottaneet lainsäädäntöä, kun on kyse taakantajasta, kuten esimerkiksi Espanjassa. Ja sitten joissakin maissa on markkinoita voinut ostaa NPL-lainoja, kuten Unkarissa. Olemme tarkastelleet eri kokemuksia eri jäsenvaltioista ja katsanneet, kuinka NPLien salaaminen, sanoo puhuja, tarkoittaneen arvovaisuuttamista voi hoitua käytännössä. Me pohdimme myöskin erilaisia räätälöityjä mittatilaustyönä tehtyjä ratkaisuja. Työ on vielä meneillään, se on kesken. Samaan aikaan työstämme yhdessä jäsenvaltioiden muodostamassa rahoitusalan komiteassa eurooppalaista lähestymistapaa, joka liittyisi järjestämättömiin lainoihin niin, että mukana ovat kaikki osatekijät, kaikki osatekijät otetaan huomioon. Tämä työ on vielä kesken. Tällaisia haasteita järjestelmässä vielä on. Sitten T-lakista, kokonaistappion sietokyvystä. Voin vahvistaa sen, että aiomme antaa t ehdotuksen Vielä tämän kuukauden aikana. Pidämme samalla kiinni kansainvälisistä sitoumuksistamme. Tietystikin Teillakin ja Amrellin välillä on eroja, koska teilläkka on kansainvälisten sopimusten mukainen sellainen, että sitä sovelletaan globaaleihin järjestelmän kannalta, järjestelmäriskin kannalta merkittäviin pankkeihin ja sitten MRL sovelletaan kaikkiin pankkiin. Joka tapauksessa meidän täytyy mukauttaa t ja MRL-säännökset toisiinsa niin, että ne nivoutuvat hyvin yhteen ja mitään ongelmaa ei tule niiden soveltamisessa samanaikaisesti. Tämä on asia, jonka suhteen työtä vielä tehdään. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Kay, K. Swinburne seuraavana. Thank you, Mr. Commissioner. And I'd like to turn to uh, the... Kiitos puheenjohtaja. Nyt uh, nostaisin esiin MIFID 2, josta 2014 alun perin oli tarkoitus äänestää ja hyväksyimme sitten täytäntöön panolykkäyksen yhdellä vuodella koska kakkostaso oli aikataulusta jäljessä. Viime joulukuussa sitten puhuimme avoimista teknisistä standardeista ja poikkeuksista ja enemmistö halusi nämä RTS mahdollisimman pikaisesti hyväksytyksi, jotta 2018 alusta ne saataisiin hyväksyttyä. Sä, luuletteko, että ne saadaan hyväksyttyä vielä tämän vuoden puolella vai tuletteko pyytämään jälleen uutta lykkäystä valiokunnalta? No niin kuin äh, tiedämme, niin MIFID 2 äh, tapaushan on sellainen, että se on jo viivästynyt. Todennäköisesti tulisi välttää lisäviivästystä ja uskomme, katsomme, että äh, se on kyllä toteutettavissa tässä aikataulussa, joten uskomme, että nämä kaksi avointa kysymystä saadaan ajoissa kuntoon. Joka tapauksessa kylliksi on aikaa, että MIFID 2 saadaan käyntiin vuoden 2018 alkuvaiheessa. Öö, sitten öö, asia, joka varmaan herätti eniten keskustelua, position limits kysymys, ja juuri tätä kysymystä tähän varten järjestimme eh, keskusteluja ja komissio katsoi, että tätä kautta saatiin aikaan hyvä tasapaino. Kuulimme kuitenkin parlamenttia ja parlamentilla oli huolenaiheensa ja me toki ne sitten eh, otimme huomioon erityisesti tämän eh, maksimirajan suhteen. Mutta on tietenkin tärkeää löytää sitten oikea tasapaino tässäkin kysymyksessä yhtäältä sanomme, että haluamme keinottelua torjua, mutta toisaalta kuulemme sitten elintarvikkeiden suhteen viljelijöiden edustajilta, että tämä hankaloittaa heidän toimintaansa ja estää heidän työtään, joten estää heitä heidän toimintaansa ja sitä, miten heillä on tapana riskiä minimoida. Joten onhan tämä nyt asia, johon meidän täytyy kiinnittää huomiota, kun uusia ehdotuksia teemme. Joka tapauksessa me asian työn alla ja toivomme, että saamme aikaan hyvän tasapainon tässäkin asiassa. Kiitos paljon. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Olemme tietoisia siitä, että parlamenttina meidän täytyy pian palata teidän pakillenne tämän asian tiimoilta. Tulemme keskustelemaan ja tekemään johtopäätöksemme ja hyvinkin, no- voimme hyvinkin nopeasti antaa teille kannanottomme vastalauseen taakse todennäköisesti ei synny enemmistöä, mutta nyt huolella punnitsemme tätä asiaa vielä ja arvioimme, haluamme saattaa päätökseen niin, että otamme huomioon viimeisimmät ehdotukset, joita on tehty tämän elementin hienosäätämiseksi. Tämä on joka tapauksessa erittäin herkkä ja monimutkainen asia, koska jo nyt olemassa tällainen poikkeus olemassa. On vaikea nähdä, kuinka tämä konkreettisesti vaikuttaa tiettyihin markkina kategorioihin. Pervange Beres, olkaa hyvä. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Arvon komissaari, haluaisin esittää teille kysymyksen Lontoon. Ai, minäpä käytänkin väärää mikrofonia. Eli arvon komissaari, arvon varapuheenjohtaja, haluaisin esittää teille kysymyksen Lontoon pörssin ja Äh, Deutsche Börsen äh, yhdistämisestä. Äh, kolleganne, joka on vastuussa kilpailukysymyksistä, hän on kertonut, että hän analysoi tätä operaatiota riippumatta Brexitistä. Tämä fuus, tähän fuusioon kuitenkin liittyy erittäin tärkeä kilpailuaspekti mutta tähän asiaan liittyy myös ainakin kaksi muuta osiota, joita täytyy myös tutkia hyvin tarkkaan. Sääntelyllinen kysymys ja valvonnallinen kysymys nimittäin. Ja yleisesti ottaen ö, ö, nämä kaksi asiaa ovat sellaisia, joita ei voi ylen katsoa. Jos tämä operaatio toteutuu, niin se tulee olemaan yksi tärkeimmistä operaatioista infrastruktuurin kannalta. Se tulee vastaamaan 25 miljardia pääomamuodostuksen kannalta. Ja tässä ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että me keskustelemme Brexitistä, sanotaan, että täytyy kunnioittaa sisämarkkinoita. Ja saman aikaisesti puhutaan näinkin suuresta yrityksestä, joka on kooltaan systeeminen. Ja jos halutaan ekvivalenssia ja otetaan huomioon se, että viranomainen sijaitsee tällä hetkellä Lontoossa, niin tarvitaan Emirin kaltainen vir- viranomainen. Ja tässä kohtaa Lonto näyttää olevan se ongelmakohta. Tässähän on kyse siis suuresta yrityksestä, joka on koltaan tosiaankin systeeminen. Miten komissio pystyy käsittelemään näin mittavaa asiakokonaisuutta, johon liittyy näin tärkeä kilpailullinen aspekti? Se on myös finanssimarkkinoiden kannalta erittäin merkittävä. Uh, well, uh, uh, indeed, uh, as... Toden totta. Mitä tulee Lontoon pörssin ja Deutsche pörssin uh, fuusioon, niin toden tottakin tässä on kyse, jota DG uh, Com, siis kilpailupääosasto, uh, Rova Vestager tällä hetkellä tutkiskelevat. Uh, sitä arvioidaan vielä tälläkin hetkellä, joten mitään varsinaisia päätöksiä ei ole tehty. Ja me olemme täysin yhtä mieltä siitä, että tämä, tähän ei kuulu ainoastaan kilpailu, ähm, ongelmaa. Toki konsentraatio, keskittyminen on suuri kysymys, mutta tähän liittyy myös sääntelyaspekteja ja äh, finanssitasapainoon liittyviä äh, aspekteja, ja nekin tulee ottaa huomioon. Mutta loppujen lopuksi nimenomaan kilpailupääosasto tekee tämän päätöksen. Tässä vaiheessa en voi kommentoida enempää, koska tämä on meneillään oleva asia, vireillä oleva asia. Merci, votre Arvon puheenjohtaja, tämä vastaus ei kuitenkaan tyydyttänyt minua, koska jos ajatellaan kilpailupääosastoa ja päävarapuheenjohtajana te ja ehkäpä Junckerinkin täytyy, teidän ja Junckerin täytyy tarkastella tätä asiaa, koska nimenomaan kollegion täytyy ottaa tämä kysymys käsiteltäväkseen. Totta kai minä luotan Rova Vestagerin. Äh, hän varmasti pystyy tarkastelemaan näitä kilpailuaspekteja, mutta tai hänellä ei välttämättä ole toimivaltoja tarkastella näitä sääntelyyn liittyviä asioita tai rahoitusmarkkinoiden vakauteen liittyviä aspekteja. Ja tehän olette varapuheenjohtaja, joka on vastuussa nimenomaan tästä vakaudesta, niin ehkä teillä saattaa olla näkemys, ja teidän tulee ottaa myöskin huomioon SRBn tai keskuspankin näkemykset. Uh Uh, once again, of course we know that there... Vielä kerran. Toki minä ymmärrän, että tässä on sellaisia asioita, jotka menevät kilpailuaspektien mm, ulkopuolelle, ja niitä me tällä hetkellä arvioimme ja pohdimme, mikä on paras keino mennä eteenpäin tässä kysymyksessä. Toki otamme vaarin teidän aiheistanne ja pohdimme, miten niihin voidaan puuttua. Edustaja Toirer. Herr Vorsitzender, Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen Vestager tässä juuri mainittiin ja tässä yhteydessä olemme nähneet, miten esimerkiksi kun komissio oli tehnyt päätöksen Apple-tapauksessa, niin eh, yli 20 eh, yhdysvaltalaista johtajaa kääntyi kongressin puoleen vaatii Äh, kantelemaan komissiosta. Ja nyt, nyt kun ajatellaan Baselia, niin varmaan Yhdysvaltain hallituskin tulee ajamaan Yhdysvaltain äh, etua ja Yhdysvaltain yritysten etua aika tiukasti ja kovasti. Ja kyllä tässä nyt sellainen vaikutelma on, että tietyt ö, äh, ö, yhdysvaltalaiset tahot ehkä katsovat joka olkansa eli Eurooppaa sanovat, että teillä ei ole kylliksi pääomaa mistäpä sitä saataisiin. Ja kun sitten halutaan pankkeja vakauttaa Euroopassa, niitä kutistetaan ikään kuin terveeksi, niin tällöin tietenkin vapautuu sitten kilpailuasemaa muille toimijoille ja Ehkäpä sitten voidaan todeta, että monet vahvat yhdysvaltalaiset kilpailijat ovat kyllä varmasti siellä jaolla hekin. Ja nyt sitten se, että Donald Trump valittiin presidentiksi ja hän sanoi, että America first, Amerikka ensin, niin kyllä tässä varmasti mieleen nousee kysymys, että eikö nyt olisi meidän korkea aika Euroopan unionissa arvioida siitä, että e, mahtaisiko voida olla niin, että me olemme, anta, mm, me olemme painaneet hiukan liikaa sääntelykaasua ja että meidän täytyisi nyt antaa hiukan hengähdysmahdollisuuksia myös pankkialalle. Kyllä tässä havaitsimme esimerkiksi Apple-jutun puitteissa, että kyllä EU on vahva ja sillä on välineet, kunhan se vaan toimii yhtenä miehenä yhtenä rintamana ja EU-jäsenvaltiot, jotka ovat esimerkiksi Baselissa jäseninä, eivät kuitenkaan Baselissa komiteassa puhu yhdellä äänellä ja siksi onkin vaikea ajaa Euroopan unionin intressiä. Joten voisiko meidän Euroopan ää, viestintästrategiaa vaatia hiukan korjausliikettä? Kiitos. No niin. koko joukko kysymyksiä. Tuo Apple-juttu ja valtion tuki, kun yritys sai verotussopimusten kautta erityiskohtelua ja maksoi huomattavasti vähemmän veroja kuin mikä oli Irlannin normaali yritysveroaste. Ja näin oli todella ollut selektiivistä hyötyä tarjolla. Ja kun nyt puhutaan siitä, että tämä oli veropoliittinen päätös, kun Irlannin toimien puutumme, niin tämähän ei pidä suinkaan lainkaan paikkaansa. Applein itse asiassa pitäisi maksaa Irlannin äh, normaali yritysverokanta. Sitten Baselista. Tästä jo puhuinkin. ja olemme yhtä mieltä siitä, mitä tekin sanoitte aivan täysin, että meidän täytyisi Baselissa kyllä EUn puhua yhdellä äänellä. Näin me olemme pyrkineetkin tekemään mahdollisimman pitkälti. Sitten se, että ei olisi liiallista sääntelyä, niin tämähän nyt on juuri ollut meidän pyrkimyksemme, eli että katsotaan juuri, ettei mennä ylisääntelyyn, kun eri lainsäädäntö äh, ehdotukset, joita kriisin jälkeen on hyväksytty, kaikki kumulatiivisesti kuitenkin yhdessä myös vaikuttavat, niin äh, täytyy katsoa, etteivät ne ammu yli maalin mene liian pitkälle. Eli ehkäpä sääntelystäkin tulisi tehdä Äh, kevyempää, erityisesti ajatellen pienempiä yrityksiä, pk-yrityksiä, ehkäpä niiden raportointivelvollisuutta voidaan keventää äh, ja äh, hiukan laihduttaa. Ja mm, nythän olemme juuri tällä tiellä ja vielä tässä kuussa on tulossa ehdotuksia ja tosiaan jotkut löydöksistämme tulevat sitten myös huomioon otetuiksi lainsäädäntöehdotuksissa. Joten erittäin paikallaan tuo esittämänne kysymys, eli kyse ei suinkaan ole lainsäädäntöpuitteistomme purkamisesta, koska kyllähän rahoitusvakaus on äärimmäisen tärkeää, mutta on sellaisia asioita, joissa voidaan kyllä olla hiukan kevyemmälläkin kädellä liikkeellä. Kiitos. Kiitoksia paljon. Uskon, että voimme nyt pikkuhiljaa päättää tämän erittäin hyödyllisen näkemysten vaihdon. Nyt käytän tilaisuutta hyväkseni ja otan esiin erään seikan, joka tuli keskustelussa esiin, kun puhuttiin SSMstä, yhteisestä valvontamekanismista. Se on erittäin tärkeä seikka, jota komissiokin puolella kannattaisi pohtia. Komissio on myönteisellä tavalla kannustanut siihen, että Pilari 2 uudelleen tarkasteltaisiin. Pilari 2 tullaan käyttämään SREP-prosessissa, kun ohjeistusta ja sääntöjä, jotka ovat osittain sitovia. Lainsäädäntö täytyy saada selkeyttä. Nyt kysymys kuuluu, onko tämä jonkinlainen puskuri? Tietystikin tämä vaikuttaa myöskin siihen, kuinka tiedotetaan ja annetaan tietoa markkinoille, kun tarkastetaan tätä vaatimuksia ja sitten ohjeistusta. Sitten on kansalliset markkinaviranomaiset, jotka saattavat soveltaa eri tavalla lainsäädäntöä. Esimerkiksi markkinoiden väärinkäytöstä, kun on kyse. Saattaa olla, että meillä on yhteinen kehys, mutta sitten sitä soveltaankin aina aivan eri tavalla eri maissa. Ja siinä on erityyppisistä puskureista tiedotetaan joissakin maissa yhdellä tavalla, toisessa maassa toisella puolella, mutta kuitenkin samalla loppujen lopuksi kuitenkin vielä puskuri Kysymykseni Esmalle, arvopäärämarkkinaviranomaisillekin, olisi se, voitaisiinko Esma käyttää hyväksi, että saadaan tänne yhtenäistystapa Pilar kakkosen uudistuksen kautta unionin ja myöskin pankkiunionin puitteissa. Tämä on kysymys, johon ei tarvitse vastata nyt heti saman tien, mutta haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseen tämän vuoropuolen yhteydessä, ottaakseen tämän esiin. Koska tämä tuli esiin myöskin keskustelussa Daniel Noin kanssa, oli samaa mieltä siitä, että tällainen mahdollinen ongelma saattaa tulla eteen. Ja tietystikin haluaisimme mahdollisuuksien mukaan se myöskin ratkaista. Haluatteko vastata tähän? Olkaa hyvä. Uh, quick, uh, uh. Ihan lyhyt vastaus vain. Voin pyrkiä puuttumaan tähän asiaan silloin, kun teemme CRR-ehdotuksen lainsäädäntöpaketin yhteydessä, kun puhumme tästä vakavaraisuusasetuksesta. Kiitos. Uskon, että voimme päättää keskustelun tähän. Kiitoksia puheenjohtaja Dombrovskisille. Muistuttaisin kollegoita samasta, minkä sanoin aiemmin. Kun pank, banking book-kysymystä uuden tarkastellaan, voimme silloin äänestää asiasta huomispäivänä. Meillä on päätösasema huomenna äänestyksessä. Ja te sanoitte, että tulette olemaan johdonmukainen ja noudatatte samoja periaatteita kuin varapuheenjohtaja Dombrovskis mainitsi, mutta liiallista vaihtelua ei saa olla omaisuuserien kohdalla ja täytyy kunnioittaa myöskin GHOSn suosimuksia, joita saadaan tasakatskivalon suhteet aikaan eri lainkäyttöalueiden välille Kiitoksia paljon. Voimme päättää keskustelun tähän.